Sen, olkaa hyvät ja istutukaa alas. Because we have the agenda quite full. Meillä on aika pitkä esityslista tänään ja siksi haluaisinkin toivottaa teidät tervetulleeksi tähän iltapäivän kokoukseen. Muistutan teitä myös siitä, että tämä menee webstreamiin tämä kokouksemme. Sitten kun me katsomme tätä esityslistan luonnosta, niin erätä muutoksia siihen täytyisi tehdä. Ensimmäinen muutos liittyy Erä Luhanin mietintöön koheesiosta Euroopan unionissa on numero seitsemän kohdassa. Me sovimme koordinaattoreiden kokouksessa, että tätä äänestystä lykätään seuraavaan kokoukseemme. Eli kohta seitsemän. Tänne on nimittäin tulossa hyvin paljon tarkistuksia, niihin täytyy vielä puuttua. Sitten toinen muutos, joka oli koordinaattoreiden kokouksessa tehty. Meille tulee 13a-kohta lisättäväksi täällä Ekon valiokunnan mietinnöstä keskustellaan, jossa on kysymys valtion avuista. Sitten Dixter Postin Naashunin mietintöön, joka on oma-aloitteinen mietintö Afetista, ja tämä liittyy Mustanmeren strategiaan. Siinä ei ole mitään kiirettä, ja sen takia se voidaan lykätä myöskin seuraavaan kokoukseemme. Jos tällaiset muutokset teille sopivat ja jos on joitakin muuta, toiv- jos ei ole muita toivomuksia, niin voimme hyväksyä esityslistan näin. And you Kiitos puheenjohtaja. Kiitos paljon puheenjohtaja. Yksi asia tämän illan koordinaattoreiden kokouksen minulla olisi esitettävänä. GDP and Beyond kertomus tai mietintö. Minä olen sitä mieltä ja monet muut kanssani, että kun ajatellaan alueellista kasvua ja hyvinvointia ja sitä, miten kasvua ja hyvinvointia voidaan mitata, niin aluevaliokunta, kai on tässä vastuuvaliokunta näissä kysymyksissä, aluepoliittinen valiokunta eikä ympäristövaliokunta. Sanoisin jopa, että tämän oudosti kohdennettu asia, kun esittelijät ovat melkein kaikki vihreitä, jotka hoitavat tätä mietintöä. Missään tapauksessa emme saisi hyväksyä sitä, että näin strategisen tärkeä asia, joka liittyy meille tärkeisiin asioihin, että BKT otetaan tässä mittatikuksi. Tänään haluaisin keskustella siitä, olisiko mahdollista, että tämä mietintö siirrettäisiin aluevaliokunnan käsittelyyn että tämä siis siirrettäisiin alle kehitysvaliokunnan asioihin. Kiitos. Thank you very much uh, for, for this. Kiitoksia tästä kommentista. Meillä on todellakin huomisen esityslistalla tämä asia ja e, katsotaan, jos koordinaattoreiden kokouksessa sitten päädytään siihen, että tällainen muutos tehdään huomiseen esityslistaan, niin me voimme vielä tehdä se Muistutan teitä eh, kaikkia siitä, mikä, tämän, mikä tämä tarina on. Meillä oli viime vuonna hyvin pitkät keskustelut eh, asiasta, jotka sitten johtivat tähän mietinnön laatimiseen. Mutta kuten sanottu, me käsittelemme tätä ensin koordinaattoreiden kokouksessa. Jollei muita asioita ole nyt enää salissa, niin me hyväksymme esityslistan luonnoksen tämän ja otamme siihen potentiaalisesti sitten mukaan tämän äskeisen asian. Haluaisin kaikkia muistuttaa myös siitä, että me aloitamme äänestyksen kello yhdeksän huomenna tasan, joten olkaa ystävälliset ja ottakaa äänestyskorttinne mukaan. Nyt siirrymme kohtaan kaksi aluekehitysvaliokunnan alustavan kokouskalenterin hyväksyminen vuodeksi 2011. Te tiedätte, että parlamentin, parlamentissa tämä on ö, valmisteltu ja tässä on otettu huomioon sekä kokoustilat että tulkkien käyttömahdollisuudet ja tässä on ajateltu kaikkien valiokuntien mahdollisuuksia. Teillä on tämä kalenteri jaettu 11 säännönmukaista kokousta ja meillä on mahdollisuus vielä pitää ylimääräisiä kokouksia näiden lisäksi. Te huomaatte, että suurin osa kokouksista on viikon alussa, maanantai, tiistai tai keskiviikko on kyseessä. Tähän asti olemme pitäneet kaksi puolen päivän kokousta mutta joitakin muutoksia tähän järjestelmään on tullut. Meillä on myös puolen päivän kokouksia ja meillä on myös puolen toista päivän kokouksia. Mutta keskimäärin nämä ovat kaksi puolen päivän mittaista sessiota. Voimmeko hyväksyä tämänkin nyt? Jos näin on, niin sitten siirrymme kohtaan kolme. Puheenjohtajan ilmoitukset. Haluaisin kertoa niistä päätöksistä, jotka 6.9. koordinaattoreiden kokouksessa tehtiin. Koordinaattorit päättivät eh, ehdottaa seuraavia mietintöjä. Ensinnäkin energiatehokkuussuunnitelmien mm, tehostaminen tämän ITREN alaa Meillä on pieni ryhmä ja professori Kolarska ohjaa sitä henkilökohtaisesti. Sitten omaloiten mietintö. Teollisuuspolitiikasta. Eh, Tämä on myöskin ITREn oma-aloite mietintö, joka on sosialisteille ja demokraateille annettu esittelijä Francesco Angelis. Sitten kirjallisessa menettelyssä koordinaattorit pääsivät, päättivät ehdottaa kahta eh, lausuntoa. Toinen on, val, eh, toinen on valtion tuki eh, kannattamattomille kaivoksille. Regina de on Ekon valiokunnasta esittelijänä. Toinen ehdotus on sitten sitten aktiivisen ikääntymisen vuosi, joka on ensi vuonna. Työllisyysvaliokunta on tässä vastuuvaliokunta ja tästä on myös pyydetty opi- lausuntoa. EPP on tässä esittelen EPPn edustaja, mutta esittelijän nimeä ei vielä ole tiedossa. Jos ei näistä asioista ole kommentteja, niin menemme eteenpäin esityslistalla. Ja meillä on kysy seuraavana sitten budjetista ja rahoitussuunnittelusta vastaava komission jäsen. Komissaari Lewandowski, meillä on tässä aikaa 16.30 asti ja toivon, että käytämme tämän ajan hyödyllisesti hyväksi. Olkaa hyvä, herra komission jäsen, te voitte käyttää niin paljon aikaa kuin haluatte, koska tämä asia on hyvin tärkeä meille täällä aluekehitysvaliokunnassa. Ja toivomme, että sitten voimme käydä kysymys-vastaussession myös läpi. Thank you. Hyvää iltapäivää ja kiitos Tanuta tästä kutsusta ja siitä, että sain luvan puhua niistä aiheista, joita pidän tärkeinä. Minä en halua tässä kunnioittaa Danuta Hubneria ja puhua Puolaa, vaan lähden puhumaan englanniksi heti aikataulusta. Meillä lähestyy kuuma budjettikausi EUn toimielimissä. Ja siksi budjetti uudelleen tarkastelua lykätään eteenpäin. Nyt pohditaan myöskin sitä, miten voidaan toipua kriisistä. 29. syyskuuta komission on tarkoitus esittää ehdotuksensa taloushallinnon alalla, talouskriisin tuloksista tavallaan. Jotkut asiat liittyvät kohesiopolitiikkaan ja siihen, mitä työvälineitä sanktioiden osalta voidaan tehdä. Budjetin uudelleen tarkastelu. Tämä on lykätty uuteen komissioon ja nyt tuntuu siltä, että parlamenttia vain kiinnostaa tämä uudelleen tarkastelu ja muut toimielimet katsovat jo uusia rahoitusnäkymiä vuoden 2013 jälkeen. Kuten ihan viattomassa haastattelussa lähti tämä ajatus liikkeelle, että ei, keskustella ainoastaan menopuolesta, vaan myöskin tulopuolesta. Kun ajatellaan, mitä liitteessä on tarkoitus esittää. Tämä on minun tavoitteeni, vaikka se kiistanalainen onkin, että katsotaan myöskin omia varoja. Sitä voidaanko puuttua omiin varoihin, jotka tulevat suoraan jäsenvaltioista. Tiedän, että tämä on hyvin hankala eikä kovin suosittua, mutta mandaatissa on tarkoitus puhua myöskin omista varoista ja ainoastaan menopuolesta. Kohesion strategia-asiakirja, se orientoituu jo tulevaisuuteen. Se on tänä vuonna tärkeä asiakirja. Me pohditaan sitä, miten kohesiopolitiikkaa muotoillaan vuoden 2013 jälkeen. Sama koskee yhteistä maatalouspolitiikkaa myös tänä vuonna – valmistelevia toimia jo siis monivuotisten puitteiden suuntaan. Meidän laillinen valvoitteemme on esittää lainsäädäntöpaketti tulevista monivuotisista rahoituskehyksistä ennen kesäkuun loppua 2011. Me olemme huolehtia kunnollisesta ajoituksesta – kysymyksistä, jotka liittyvät aikaan vuoden 2013 jälkeen yhdessä lain säädäntöohjelman kanssa. Uskoakseni paremmassa hengessä oloissa tämä voitaisiin esittää. Vuonna 2011 varmasti puhutaan myöskin budjettikurista. Luultavasti valtiovarainministerit ensi vuonna joutuvat keskustelemaan myöskin tiukkaan budjettiin liittyvistä kysymyksistä, jotka liittyvät vuoden 2012 budjettiin. Monivuotoiset rahoituspuitteet yleisenä tiedonantona kesäkuun lopussa tai hiukan aikaisemmin ennen kuin esitämme ensimmäisen lainsäädäntöpaketin. Todella etsimme tästä parasta mahdollista ajoitusta toimiin, mutta suhtaudumme realistisesti, ymmärrämme, että tässä pitää orientoitua tulevaisuuteen. Vesimmän lainsäädäntöpaketin pitäisi tulla vuonna 2011. Vuonna 2011 kaiken pitäisi olla valmiina komission ehdotusten osalta ja sitten aloitetaan neuvottelut. Ja toivotaan, että Tanskan puheenjohtajakaudella edetään. Silloin on tärkeät Ranskan presidenttivaalit myöskin toukokuussa, mutta sinne jää kuukausi tanskalaisille sopimuksen aikaansaamiseksi, mutta olisi hienoa, jos saataisiin neuvottelut päätökseen parlamentin kanssa. Parlamentilla on lisää toimivaltaa Lissabonin sopimuksen mukaan. Ja vuodelta 2004-2006 on opittu se, että jos kovasti viivyttelemme, niin alku rajoitusnäkymistä kuluu hukkaan suunnittelukauden osalta. Meidän on siis tarkoitus testata toimielinten hyvää tahtoa vuoden 2011 menettelyssä, budjetti 2011 siis neuvotteluihin sen jälkeen, kun parlamentti on käsittelynsä hoitanut. Sen jälkeen neuvosto ja parlamentti neuvottelevat, sovittelevat ja komissioni ikään kuin siinä sovittelijana kahden toimielin välillä – Tämä on tällainen yhden käsittelyn prototyyppikäsittely ja näin voidaan ehkä testata, minkälaisessa hengessä neuvotellaan, minkälaisia valmiuksia molemmin puolin on, mitä budjettivallan käyttöön tulee kohesiosta. Elämme kriisin jälkeisessä Euroopassa, ja kriisillä on vaikutuksensa suoraan Euroopan budjettiin. väline 50 miljardia euroa, tämän tiedätte. Euroopan budjetti 60 miljardia euroa asti on vastuussa näistä lainoista, joita euro alueella on. Lissabonin sopimuksen sääntöjen mukaan vakautusvälineenä. Euroopan budjetissa on sanktioiden välineet, työkalupakki. Sanktioita ei pitäisi keskittää ainoastaan kohesiopolitiikkaan, vaan siirroista olisi kyse kaiken kaikkiaan ainoastaan kohesiosta. Muuten tämä on melko teoreettinen rangaistus useille maille, jotka eivät kohesiopolitiikasta hyödy, voisivat lähteä näin rikkomaan kasvu- ja vakaussopimuksen määräyksiä. Tässä on kuitenkin linkki siinä, että vakautetaan kriisin jälkeistä Eurooppaa ja otetaan huomioon Euroopan budjetti. En puolla sitä, että jatkuvasti puhutaan tällaisesta tiukan säästöjen alan budjetista. On ajateltava uskottavuutta rahoitusmarkkinoita. Meidän on huolehdittava siitä, että Erasmus-opiskelijat, kansalaisjärjestöt ja muut pärjäävät. Myöskin edun saajat, jotka voisivat tukea yrittäjyyttä, kun kyse on siitä, miten rahoja investoidaan miten rakennerahastoja käytetään. Tiedätte, että Lissabonin sopimuksessa vahvistetaan kohesiota, ei ainoastaan taloudellista ja sosiaalista puolta, vaan myöskin alueellisesta ulottuvuutta. Se on tärkeä väline alueellisen politiikan ajamiseen. Tulevaisuutta ajatellen olen tietenkin yhteydessä Johannes Haanin, hän on komissiossa – vastuussa. Tästä salkusta yritän olla yhteydessä aluekehitysvaliokuntaan. Kun ajattelen 13. heinäkuuta päivättyä teidän asiakirjaanne, niin emme ole varmaankaan kovin kaukana tuuisistamme tässä mielipiteidemme kerran siitä, mikä on tulevaisuus vuoden 2013 jälkeen. Euroopan kehityspolitiikka, siitä pitäisi olla kyse eikä siitä, että tuetaan köyhiä itä-eurooppalaisia. Kyse pitäisi olla enemmän mahdollisuuksista, ei niinkään esteistä. Monella tasolla totta kai noin 70 prosenttia näistä monista ohjelmista on täydessä käynnissä alueellisella paikallisella tasolla ja Tämä on aina väline, jossa voidaan ottaa mukaan alueellinen, paikallinen tietämys strategiseen neon kehittämiseen. Kysyä monenvuotisuudesta voisimme lähteä keskustelemaan siitä, tulisiko keston olla viisi tai seitsemän vuotta, kuten nyt, tai kaksi kertaa viisi, jossa vakavasti uudelleen tarkasteltaisiin sitä puolivälissä integroidusta kohesiopolitiikasta tulisi olla kyse niin, että sosiaalirahasto – Euroopan sosiaalirahasto on todella näkyvä. Mutta alueellinen, taloudellinen ja sosiaalinen kohesio on tärkeää ja maatalousrahastot pitäisi saada koordinoitua näihin muihin kohesiovälineisiin. PKT, kuuntelin tarkkaan edustaja Piperin puheenvuoroa näistä toimista BKT ja edistyksen mittaaminen muuttuvassa maailmassa. BKT pitäisi olla keskeinen indikaattori ja tärkeä valintakriteeri. Voimme helposti arvioida, mitä tapahtuu vuoden 2013 jälkeen ja löytää välineet. Me olemme hyvässä yhteistyössä Johannes Haanin kanssa. Me haluamme huolehtia siitä, että – Tämä tarkoittaa hyvää Euroopalle ainoastaan niille, jotka niukasti pääsevät tavoite ykköseen ja miten tavoite kakkonen otetaan sinne mukaan yksinkertaistamisesta. Rajoitusasetuksen yksinkertaistamiskysymys on jo Inge Kresslen käsissä. Ja tässä nyt jo arvioidaan lukuja ja katsotaan sitä, mikä on hyväksyttävä virhemarginaali. Koesiopolitiikassa on ollut melko hyviä tietoja siitä, mikä on ollut virhemarginaali. Meidän pitää arvioida EUn innovatiivisia välineitä, järjestelmiä, yksityinen julkinen kumppanuus ja niin edelleen. Nämä ovat mukana varainhoitoasetuksen uudistuksessa. Suurien kaupunkikeskittymien ongelmat on otettava huomioon. Suurkaupunkien ongelmat ovat tärkeitä, mutta miten voitaisiin ajatella makroalueita, kuten Tonavan alue tai Itämeren alue. Tällaiset alueet pitäisi ottaa tulevaisuuden aluepolitiikassa esiin. Johannes hän ei sinänsä ole niin innostunut tästä makroaluekysymyksestä, mutta kuitenkin aluepolitiikka, jossa on jonkinlainen makroalueellinen ulottuvuus. Tässä vähän ajatuksia tulevaisuutta ajatellen, mutta ennen kaikkea kohesi on saatava laajempiin puitteisiin, kun keskustellaan Euroopan budjetin tulevaisuudesta. Helppoa se ei tällä kertaa tule olemaan. Poliitikot ovat hyvin turhautuneita, koska budjetit ovat nyt niin tiukilla. Lähdetään rajoittamaan velkaantumista, koska tämä jo vaikuttaa siihen, miten hyvin Saksan osavaltiot esimerkiksi pystyvät yhteisrahoituksen osallistumaan – Kaikkea pitäisi siis arvioida todella tarkkaan, jotta voidaan puolustaa eurooppalaista politiikkaa, kohesiopolitiikkaa. Danunta, tässä johdantoni. Mielelläni kuulisin nyt teidän puheenvuorojanne. Kiitoksia hyvin paljon. Meillä on aika pitkä puhujalista. Ehkä me voisimme kolmen kysyjän jälkeen antaa puheenvuoron komissaarille of your chair? On, okay hyvä. Yeah? I don't, I, I have Mr. Vaughan. Eh, edustaja Vaughan. Varmaankin minä olin kyseessä. Aika monia asioita haluaisin sanoa tästä seuraavasta monivuotisesta budjettikehyksestä monenlaista rakennepolitiikkaa ja kohesiopolitiikkaa tässä pitää voisi käsitellä, mutta minä ajattelin keskittyä vain tähän puolivälin arviointi, joka on pääaiheemme. En ymmärrä, että miksi jäsenvaltiot ovat nyt hyvin pidättyväisiä suhtautuessaan, suhtautuessaan tähän puolivälin arviointiin. Tietenkin tässä samalla aikaa on myös uusia velvollisuuksia syntynyt sekä EUlle että parlamentille Lissabonin sopimuksen myötä. En, kun tarkoitan velvollisuuksia, niin en tarkoita pelkästään uutta ulkosuhdehallintoa, vaan meillä on myöskin muita uusia toimivaltuuksia kulttuurin ja urheilun alalla. Varmaankin komissaari aikaisempana budjettivaliokunnan jäsenenä ymmärtää, minkälaisissa tilanteissa olemme näiden velvoitteidemme kanssa. Tietenkin nämä marginaalit ovat sitten sellaiset, että meidän täytyy niissä pysyä. Olisi varmastikin väärin, jos me kiristäisimme kohtia 1, 2 ja 1, 1a ja 1b. Nämähän ovat tulevaisuuden investointeja, eikä meidän pitäisi elvytystä pitää turhana tuhlauksena. 2011 budjetti siellä on 46 miljoonaa. Kohdassa 1 A ja yksi B on vielä yksi miljardi euroa näistä maksumäärärahoista kiristetty. Yksi A kohdassa meillä ei ole tarpeeksi varaa kattaaksemme kaikenlaiset tärkeät tutkimushankkeet, eikä mahdollisesti yksi b ole tarpeeksi rahaa, mitä tulee näihin rakennerahaohjelmiin Nämä ovat huolia, joita minulla on tästä asiasta. Miten tämä puolivälinne arviointi, onko tällainen, tämä tällainen tekninen eh, arviointi vai onko se sellainen tilanne, jossa aivan oikeasti katsotaan näitä painopistealueita ja sillä tavalla, että budjettikohtiin yksi a ja yksi b tulee tarpeeksi varoja, jotta elvytys, elpyminen ei keskeydy. Next speaker is Mikael Kiitoksia. Mikael Toider seuraavana. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Paljon kiitoksia puheenjohtaja komission jäsen puheenvuorossanne. Aivan oikein viittasitte siihen, mitä jännitteitä tulee syntymään eri politiikan alojen välillä ja rahoituksen osalta erityisesti. Jäsenvaltioiden on konsolidoitava omia budjettejaan ja EUn pitää osallistua tähän konsolidointiin. Eli mitä mieltä te olette siitä, että EUlla olisi tällainen oma konsolidointiosuutensa? Toinen liittyy euroalueeseen. Välineitä ei ole paljon, jotka vakauttaisivat makrotaloudellisesti. En ole kuullut komissiosta paljonkaan siitä, onko ajateltu, että kohesiorakennerahastot tulevaisuudessa pyrkivät makrotalouden vakauttamiseen. Voitaisiinko näitä välineitä käyttää näihin tavoitteisiin? En halua kritisoida tai kyseenalaistaa komission ja sen reeniä, mutta ei olisi hyväksi estää kohesiorahaston käyttöä sellaisilta mailta, jotka ovat vaikeuksissa, kun samalla makrotalouden vakauttaminen olisi tarpeen, kun näissä maissa usein – kilpailukykyongelma taloudessa. Ja nämä rahastot voisivat parantaa näiden maiden kilpailukykyä. Rakenne- ja kohesiorahastot siis. Minua kiinnostaisi teidän mielipiteenne ja lopuksi ihan lyhyt kysymys. Miten voi olla mahdollista, että komission puheenjohtaja Barroso yhtäkkiä löysi miljardi euroa YK yleiskokouksessa New Yorkissa kehitys tukiin. Onko tässä kyse mahdollisesti kohesiopolitiikassa maksamatta jääneistä varoista? Rika Manettis. Kiitos. Seuraava. Kiitoksia puheenjohtaja arvoisien jäsen. Ensinnäkin haluan kiittää erinomaisesta alustuksesta ja pidän hyvin tärkeänä, että, että teemme tiivistä yhteistyötä niin parlamentin kuin komissionkin kanssa näissä rahoituskehyksiin liittyvissä kysymyksissä. Niin kuin sanoitte, niin, niin budjetti tulee olemaan hyvin tiukka seuraaville kehyksille ja keskustelu myös näistä omista varoista tulee käymään varmaankin hyvin, hyvin tiivinä. Minun mielestäni on hyvin tärkeää, että voisimme selvittää kaikki mahdollisuudet muun muassa erinäisiin verotuksiin liittyen, transaktioveroon ja niin edespäin. Sitten tämä budjettikauden pituus, niin hieman skeptisesti kyllä suhtaudun tähän viiteen vuoteen, jos mietimme esimerkiksi rakennerahasto-ohjelmia, että kuinka, kuinka ne pystytään mukauttamaan viiden vuoden periodiin. Äh, hieman harmissani olen, olen äh, seurannut ja osallistunut tähän keskusteluun liittyen, liittyen budjettiin ja sen, sen tiukkuuteen ja siihen, siihen vastakkainasetteluun, joka toisaalta on nyt, nyt hieman luotu näiden perinteisten politiikan alojen ja sitten niin sanottujen uusien politiikan alojen välille. Ja monta kertaa kohesiopolitiikasta politiikka lasketaan pelkästään tämmöiseksi solidaarisuuden, solidaari, solidaariseksi avuksi, eikä nähdä niitä, niitä mahdollisuuksia, joita kohesiopolitiikan avulla voidaan tukea. Jos ajatellaan esimerkiksi Eurooppa 2020-ohjelmaa, ja tätä keskustelua eurooppalaisesta lisäarvosta, niin kyllähän kohesiopolitiikan avulla pystymme tukemaan vahvasti näitä tavoitteita, jotka esimerkiksi liittyvät uusiutuvan energian käytön lisäämiseen tai, tai vihreään talouteen ja niin edespäin, koska paljolti nuo resurssit ja mahdollisuudet tulevat alueelta. Eli se on hyvin mustavalkoista se keskustelu, jota nyt tähän saakka on pitkälti käyty suhteessa tämän uuden ja vanhojen politiikan alojen välillä. Ja sen takia toivoisin, että tämä kohesiopolitiikka osattaisi nähdä myös laajemmassa mittakaavassa. Toki meidän pitää, pitää tehostaa kohesiopolitiikan toimintaa ja, ja löytää niitä uusia painotuksia painotuksia nimenomaan ehkä tutkimuksiin ja kehitykseen voimakkaammin, mutta, mutta tämä on erittäin tärkeä painopiste ja toivon, että huomioitte sen vahvasti myös tulevissa, tulevissa keskusteluissa. Kriteereistä puheen olen sanonut lyhyesti, että olen, olen aivan samaa mieltä kanssanne, että PKT pitää olla myös tulevaisuudessa pääkriteeri, mutta meidän tulee myös nähdä tulevaisuuden haasteet, muun muassa liittyen ikääntymiseen, jotta pystyisimme myös vastaamaan ehkä kautta näihin uusiin haasteisiin. Sitten lopuksi haluan kysyä mielipidettänne hieman tällaisen liikennepolitiikkaankin liittyvän kysymykseen. Olemme käyneet keskustelua ja, ja kolleganne liikennekomissari Kallas on esittänyt, esittänyt ajatuksen, että liikennepuolelle perustettaisiin tämän oma, oma rahasto budjetin sisällä. Mitä mieltä te olette tästä asiasta? <laughs> Thank you. This is the taste of... Kiitoksia. Tässä on eh, tulevaisuuden eh, eh, heijasteita. Ja me emme tiedä, miten tässä nyt vielä käy. En tiedä, miten tässä nyt toimitaan, mutta me olemme nyt vähän alakantissa. Ja e, mitä tulee Lissabin, Lissabonin sopimuksiin, niin e, siellä on e, hyvin paljon muutoksia. Parlamentti, aivan kuten Raimer Böge, minun on samaa mieltä kuin minäkin, että parlamentin pitäisi olla vähän politisoituneempi tässä kysymyksessä. Eli tarvitsemme lisää politiikkaa. Ongelma ehkä selkenee huomenna, kun Kobu äänestää näistä tarkistuksista. Mutta mitä se konkreettisesti tarkoittaisi, se, että poliittisesti tätä tarkistetaan? Me emme voi mitenkään näitä uusia velvollisuuksia käydä kvantifioimaan, mutta ei ole tarpeeksi vielä tietoa siinä, siitä. Me olemme siis selvästi vielä alakantissa. Mitä 2010 budjettiin tulee, hallinto on yksi esimerkki siitä, jolla budjettia muutettiin 1,4 miljoonalla, eikä tämä ollut kovin suosittu kansalaisten silmissä, koska tämähän lisäsi hallinnollisia kuluja mutta kuitenkin tämä on yksi näkyvä muutos Lissabonin sopimuksesta ja se on yksi syy, miksi budjetti kasvaa. Parlamentin neuvottelustrategia vuodelle 2012, niin kyllä se on mahdollista, että tämä näkyy jo vuoden 2011 budjetissa. Minä näen täällä konkreettisia tarkistusehdotuksia, minkä huomaan. Te kiinnititte huomiota näihin leikkauksiin, jotka ovat ykkösotsakkeessa hyvin suuria 1a ja 1b kohdassa. Täällä on tietenkin paradoksi julistusten ja todellisuuden välillä. Aina sanotaan, että kilpailukykyyn pitäisi käyttää enemmän rahaa, mutta kuten neuvotteluissa 2005-6 neuvotteluissa kävi. Poliittisesti tätä puolustettiin, mutta kuitenkin leikkauksia tehtiin. Nyt on käymässä sama neuvoston leikkausohjelmissa 96 prosenttia lisäyksestä 2010 ja 2011 ovat näissä kohdissa 1, a ja 1b. Se, mikä tässä edistyy ja mikä on hyvä asia, on, että kohesio lisääntyy. Meidän pitäisi yksi miljardi enemmän käyttää 2010 kuin mitä on ohjelmoitu. Siis yksi miljardi enemmän koska me tiedämme, että tällaisia viivästyksiä aluksi tapahtui. Sama koskee sitten 2011, 12 ja 13 vuotta. Minä haluaisin puolustaa tämän tyyppistä rahankäyttöä, koska tämä on kilpailukyvyn edistämistä. Sehän moninkertaistuu sitten työpaikkojen luomisena ja muuna. Edustaja Toirankin kysyi tästä, että kun nyt menemme hyvin tiukkaan budjettiin ja kun hyvin monenlaisia strategioita eri maissa on, niin meidän pitäisi miettiä, mikä on investointien osuus tällaisena tiukan budjetin aikana. Espanjassa, Saksassa, Isos, Iso-Britanniassa – on leikattu kustuja. Ja rakennerahastoista voidaan investointeja tukea ja tällä tavalla saada eh, kerro, kerrottua. Ja juuri el, elvytyksen ja kiristyksen, budjetin kiristysten välille, niin kyllä tämä kysymys on ratkaistavissa rakenne, rakenteellisesti. Mistä tämä yksi miljardi sitten kehitykseen tulisi, en osaa sanoa sitä, mutta me olemme hyvin luovia ja sovittelussa kyllä me voimme löytää rahaa Galileon ruokaapuun. Kyseessähän on joustavuus ja ja tällaisia asioita pitäisi monivuotisessa ohjelmassa Eh, tukea. No sitten Rova Manner. En haluaisi puhua verotuksesta, minä haluaisin puhua omista varoista eh, mieluummin kuin verotuksesta, koska se on sellainen sana, joka on kauhistuttava. Mutta kysymys kuuluu, että pitäisikö, pitäisikö meidän tehdä jotakin, jotta täm, nämä kansalliset eh, varat, joita meille siirretään kansallisista budjeteista, vähenisivät. Virallisesti me olemme kriittisiä, mutta me olemme koko ajan etsimässä keinoa siihen, että kansalliset rahansiirrot pienenisivät ja voisimme konsolidoida budjetin. Se, että jos me näitä rahansiirtoja ryhdymme verottamaan, niin, niin meidän pitää katsoa, miten nämä asiat edistyvät. Me olemme etsimässä uusia keinoja, mutta olen, minun täytyy vain ehdot, esittää näitä vaihtoehtoja, joita on olemassa. Olen samaa mieltä teidän kanssanne siitä, että viisi vuotta on liian lyhyt kausi. Tällä tavalla me emme integroi Eurooppaa ja viiden vuoden aika on sellainen, että sinä, sinä aikana meidän pitäisi aloittaa uudet keskustelut jo kahden vuoden kuluttua. Koska aika kuluu nopeasti kolmas ja neljäs vuosi budjettikaudella ovat jo sellaisia, jolloin pitäisi tehdä todellista ohjelmointia. En ole kovin innostunut viidestä vuodesta. Ja se olin, olin ihan sen tietoisesti valinnut enemmän kuin vuosia ja Raimer Bögen mukaan meidän pitäisi olla parlamentin kaudesta, vaikka minun mielestäni pitäisi olla seitsemän vuoden kausi. Ja sitäkin asiaa on syytä miettiä. Sitten 2012 2013 me emme ole millään tavalla lisäämässä tätä Vihreä kasvu on asia, joka otetaan mukaan sen sijaan, että me loisimme uusia menoluokkia. Mitä tulee tuleviin kuluihin ja 2020 strategiaan, niin niiden pitäisi olla osa Euroopan budjetointia. Minä olen sanonut, että kohesiopolitiikka on sellaista, jolla on on kolme sektoria, joissa pitäisi olla itsenäisempää toimintaa. Ensinnäkin kuljetusala näissä eurooppalaisissa verkoissa, sitten toinen on energia ja kolmas ilmasto. Minä, minun tehtäväni on viedä eteenpäin integroitua politiikkaa eikä toimia sillä tavalla, että tämä jakautuisi moniin rahastoihin. Se on nimittäin asia, joka lisää myös hallinnollisia kuluja. Me, meillä on tällaisia puoli-itsenäisiä yksiköitä, mutta me tarvitsemme itsenäisiä hallintokulukohtia, ja se ei nyt vaan ole muodissa tällä hetkellä. Helpoin tapa toimia on puuttua näihin hallinnollisiin kuluihin. Kuitenkaan hallinnolliset kulut eivät ole suuri budjetti, eh, kohta kuitenkin niiden kasvu on sellainen, joka vie Euroopan hankkeelta uskottavuutta. Eh, John Bafton, please. Uh, thank you, Madam Chair. Uh, good afternoon, Commissioner. Kiitos paljon. John Bafton. Kiitos puheenjohtaja. Pitääveississä viime viikolla keskusteltiin EU-rahoituksesta vuoden 2013 jälkeen ja laadittiin julkilausuma, joka tuodaan tänne ensi kuussa. 110 miljoonaa puntaa ohjelmin seitsemälle vuodelle. Ja siihen pitää ryhtyä yhteisrahoitukseen. Jos EUn ohjelmointikaudella leikataan näitä 39 hanketta, jotka ovat jo käynnissä, kärsivät työpaikkoja menetetään. 15 Ohjelma on kehitetty aluekehitys yhteistyössä 16 hanketta liittyy sosiaalirahastoon. Noin 1200 työpaikkaa riippuu tästä rahoituksesta. Nyt on syntynyt tämän hankkeen alla. Alueellinen rahoitus on noin 6 prosenttia koko EUn budjetista. Jos tässä ajatellaan triljoonaa euroa, joita on luvattu Kreikalle ja muille, kun pelastetaan euroalueella. 60 miljardia euroa leikkauksia yhdistyneessä kuningaskunnassa lähivuosina. Tämä vaikuttaa Walesiin paljon. Siellä tuotantotaloudessa on menetetty paljon työpaikkoja. Nämä työpaikat menetetään nyt ensimmäisenä. Jos yhtäkkiä vedetään pois rahoitus, niin Wales kohtaa suurempia ongelmia kuin aikaisemmin. Walesissa työttömyys on hyvin korkealla tasolla yhdistyneessä kuningaskunnassa. Näitä varoja tarvitaan kipeästi omissa yhteiskunnassamme. En halua nähdä, että näin aiheutetaan taloudellisia ongelmia Velsissä, vaikka yhdistynyt kuningaskunta on toiseksi suurin nettomaksaja EU:ssa edelleen. On ajateltava, voidaanko leikata menoja näin alueelta, joka EUn kohtaa suuria ongelmia. Noudattaako tämä EUn 2020 strategia. Haluan vaikutuksen arvioinnin komissiolta, jotta voidaan nähdä, onko kielteisiä vaikutuksia siltä, että leikataan näitä tukia. Meidän on huolehdittava siitä, että Wales ei kärsi lamasta liikaa näiden leikkausten takia. Kiitos. Ramona Manescu. Kiitos sitten Rova Ramanino. Mulțumesc. Vreau să-i mulțumesc domnului comisar. Halusin kiittää komissaaria hänen esityksestään. Haluaisin myös sanoa teille, että olen iloinen voidessani todeta, että te olette samaa mieltä kanssani. Eli tuette alueellisia ja paikallisia yhteisöjä ja tuette voimakkaasti kohesiopolitiikkaa. Olen myös iloinen siitä, että ainakin tässä suhteessa voimme hyötyä teidän varauksettomasta tuestanne. Ja kuten te sano, kun te sanoitte, että tuette paikallisia alueellisia yhteisöjä, niin haluaisin lisätä, että pitää investoida enemmän koulutukseen virkamiesten ja alue- ja paikallisalueen viranomaisten koulutukseen, koska he ovat todella siinä polttopisteessä, kun ryhdytään toteuttamaan näitä toimintaohjelmia. Nyt kysymykseni on se, että oletteko te sitä mieltä, että komissiossa te ja komissio te voisitte tukea hanketta, jonka tiimoilta koulutusta ja hyvien käytäntöiden vuorovaikutusta ja vaihtamista eri alueiden välillä. Tämä voisi myötä vaikuttaa positiivisesti siihen, että eurooppalaisia rahastoja hallinnoitaisiin paremmin, eli laatu paranisi ja niitä hoidettaisiin tehokkaammin? O altă întrebare se referă la uh, faptul că și dumneavoastră ați afirmat uh, nevoia. Mm, sitten vielä haluaisin puhua siitä, kuinka tärkeää on säilyttää kohesiopolitiikka EUn kehityspolitiikan yhtenä tärkeimpänä lohkona. Tehän puhuitte jo tästä 2020-strategiasta äh, ja mikä osa siinä on sillä, mutta kohesiopolitiikka ei ole mitään hyvän tekeisyyspolitiikkaa, eikä siinä ole kyse vain solidaarisuudesta, vaan siinä on kyse kehityksestä, hyvin hallinnoidusta, tehokkaasta kehityspolitiikasta EUn eri alueilla, jotta voimme todella mm, poistaa liialliset eroavaisuudet alueiden väliltä. Kysyisinkin teiltä, mitä te olette mieltä kohesiopolitiikan tulevaisuudesta budjettinäkökulmasta ajateltuna? Pitäisikö säilyttää samat puitteet, samat budjettiraamit? Toisin sanoen, pitäisikö säilyttää ne periaatteet ja summat, joita on tähän mennessä jo myönnetty kohesiopolitiikalle, vai onko teillä erilaisia näkemyksiä? Jos on, niin minkälaisia ne ovat? Thank you, uh, uh Kiitoksia. Rova Manescu on ALDE-ryhmän ja myöskin sosiaalidemokraattien koordinaattori. Kiitoksia. Minä olen hyvin iloinen, herra komissaari, että te olette tulleet tänne valiokuntaamme. Meillä on ollut hyvin paljon yhteistyötä tässä, tule, tai on tässä tulevaisuuden kohesiopolitiikassa. Minä olen itse sitä mieltä, että tällaiset sanktiot jäsenvaltioille on sellainen, että ne toteutettaisiin kohesiopolitiikan kautta. Minun mielestäni tämä on väärin ja tästähän jo aikaisemmin puhuttiin. Nyt minä haluaisinkin kysyä, että onko teillä mielessä jotakin muita keinoja vai onko nyt ilmassa se, että kun kohesiopolitiikka on suurta politiikkaa, että tällä tavalla pitäisi toimia? Toinen asia on sitten se, että te annoitte puolittaisen vastauksen tähän liikennerahastoon jo, mutta minä perkään, pelkään sitä, että tämä menee siihen suuntaan, tämä politiikka, että politiikat sektoroituvat yhä enemmän ja enemmän. Ja kun erilaisia politiikkoja tulee, niin sitten kohesiopolitiikasta sitten pyritään rahoja saamaan näihin eri asioihin, kuten kuljetukseen, tehokkuuteen, ilmaston suojeluun. Ja minkälaisia, minkälaisia ajatuksia teillä on komissiossa? Tuetteko te tällaista sektoroitunutta politiikan muotoilua vai voidaanko tähän sanoa ei? No sitten tämä määräaika. Meidän mielestämme tämän ajanjakson pitäisi olla vähintään seitsemän vuotta, kaksi kertaa viisi vuotta, eh, se, kuten Barroso täysistunnossa hilja, hiljattain sanoi. se, että jos politiikat ovat lyhempiä jaksoisia, niin silloin niihin voidaan myöskin reagoida, koska jos on kovin pitkiä kausia, niin politiikka on jäykempää. Mikä on teidän oma, oma käsityksenne tästäkin asiasta? Kiitoksia. Sitten komissaari, olkaa hyvä. Kiitos. Edustaja Bafton, hyvin voimakkaasti puhuitte kohesion puolesta Walesin kokemuksen pohjalta. Tämä ei koskaan ainoastaan Wales ja Cornwall pitäisi ottaa huomioon myös, kun keskustellaan yhdistyneen kuningaskunnan alueiden tulevaisuudesta. Miten valitaan tietyt alueet 27 yhdestä alueesta vuoden 2013 jälkeen? Nyt meillä on selkeä kuva, kun menetelmä on ollut enemmän tai vähemmän sama. Ja tämä liittyy myöskin edustaja Maneskun kysymykseen. Tämä ei riitä tulevaisuutta ajatellen, kun halutaan täysi tuki kohesion taakse. Sata prosenttisesti, kun noudatettaisiin Elin metodologiaa. Tavoite on sama. Jos ei ajatella tavoite kakkosta ja muita, niin pitää löytää hyvä taso tämän 75 prosentin ja 90 prosentin osalta EUn keskiarvosta. Berliinin metodologiaan pitää muuttaa parilla tapaa. Tämä liittyy myöskin Walesiin. Miten saadaan Euroopasta tukea kohesiopolitiikalle? Berliinin menetelmä sinänsä, mutta pari muutosta siihen. On pidettävä yllä Espanjan tuki ja, ja Saksan liittotasavallan itäisimmät osavaltiot. Asturian alue myös. Monet Euroopan alueet odottavat tarjouksia olla mukana kohesiossa, kohesiopolitiikassa. Ja kun pyritään sopumaan vuonna 2012, niin meillä ei ole varaa moniin häviäjiin, jotta voitaisiin löytää sopu 27 jäsenvaltion kesken emme voi sallia tilannetta, jossa on suuria häviäjiä. Meidän pitäisi esittää tarjous kunnolla. Ja jos perus, jos kunnioitetaan tätä perusfilosofiaa, että suuria häviäjiä ei voi olla, muuten sopuun ei päästä, niin voidaan varmasti löytää jotain ratkaisuja myöskin alueen osalta, joka on teille erityisen tärkeä. Tämä on osittain edustaja Maneskun kysymykseen vastaus myös. Pelinin menetelmä ei ainoastaan, mutta Perusolettamusta Tämän pitäisi olla tulevaisuuttakin ajatellen, että joitain muutoksia tarvitaan. Kaupunkikeskittymät. Näihin kaupunkeihin tulee, kasaantuu paljon näitä ongelmia. Nämä olet pitää saada meidän puolellamme myös. Tässä on kyse ihan tosiasioista. Suurissa kaupungeissa on aitoja ongelmia, joihin on puututtava tuella, joka rajallista Euroopan budjetissa. No, kun ehdotuksia, vaikka olen aiheuttanut jo ongelmiakin, kun lähdin kommentoimaan tulevia ehdotuksia. Mutta tiettyä kehitystä on ensimmäiset rahoitusnäkymät, joiden ykkönen koheesiopolitiikka 16-17 prosenttia, nyt 36 prosenttia, tämän kehitystä on nähty. Sama olisi mahdollista samanlainen kehitys maatalousmenojen osalta. Meidän pitäisi hyvin selkeästi sanoa tämä seikka, jotta voidaan löytää rahat myöskin tutkimusta, kehitystä varten ja niin edelleen, mutta en nyt lähde tällaisen keskusteluun muuten Oletan, että tämän jälkeen jo saan heti agrivaliokuntaan kutsun. Mutta Euroopan budjettiin pitäisi saada oikeasuhtainen jako menopuolelle ja uudenlaista oikeutusta sille, miten toimitaan tällä vuosituhannella suurten eri osalta. Edustaja Krell. Sanktioita vastaan. No, tämä ei ole vielä selkeä oikaiseva keino. 136 artikla Lissabonin sopimuksessa ei ole niinkään kiistanalainen – Tämä on Lissabonin sopimuksen tulkinta, mutta tämä rajoittuu euroalueeseen. Jos halutaan paketti, joka pitää kurissa 27 jäsenvaltiota ja ainoastaan euromaita, niin silloin pitää puuttua budjettiin, mutta varovaisesti. Olette aivan oikeassa siinä, että lämän aikana, jos puututaan sellaisiin maihin, kuten Kreikka, jotka kohtaavat suuria ongelmia, lähdetään kohesiopolitiikan osalta sanktioihin. Tämä vaikuttaisi hyvin kielteisesti tulevaisuutta ajatellen. Onneksi tätä ei kuitenkaan tarvitse tehdä heti. Kyse on siitä, että sitoumuksia lykätään, jäädytetään kahdeksi vuodeksi maksatukset taas ja mahdolliset maksatusten leikkaukset ja ainoastaan kohesiopolitiikan osalta tulevat tietyn ajan jälkeen vastaastumaan voimaan. Tiettyä joustavuutta siis on näiden mahdollisten sanktioiden osalta, niin ettei tuhota maan alueen talouden tilaa. Kuten edustaja Toire sanoi, en vastannut tuohon ensimmäisen kysymyskierroksen vastauksissani. Mielestäni tästä kriisistä tulisi oppia jotain. Minkälainen välineistö voitaisiin saada siihen, että voidaan oikaista tai sitten sanktioita. Tämä on ilmeisesti saksalainenkin kanta hyvin pitkälti. Tai saksa menisi ehkä pidemmällekin, mutta miten voidaan estää se, että tietty alue ei kärsi liikaa, johon nämä sanktiot kohdistuvat? Sitä pitää pohtia. Minä olen jo sanonut komissiossa, että voimakkaasti vastustan sitä, että Euroopan budjetti- ja aluepolitiikka saadaan tällaisiin pieniin sektoreihin. On ajateltava Euroopan sosiaalirahastoa tässä erityisesti, kun on tämä köyhyystavoite 2020 strategiassa. Jotain takuita sosiaalirahastoon mielestäni tarvittaisiin. Mutta ei oikeastaan enempää. Liikennepolitiikka voi tuoda lisäarvoa. Rakennepolitiikka myös seitsemän vuotta – on minun kantani. Viiden vuoden jälkeen kunnollinen uudelleen tarkastelu. Siis aito sellainen. Minulle kävisi 5 plus 5 ja puolivälin arviointi siinä keskellä. Mutta jotain varaamia tulevaisuutta ajatellen myös. Muuten ei kunnollista uudelleen tarkastelua saada. Silloin tarvitaan uudelleenjärjestelyitä ja se ei ole mahdollista, jos ei ole mitään varauksissa. Tilanne ei saada aitoa uudelleen tarkastelua. Minä pahoin pelkään, että tulevien rahoitusnäkymien osalta ollaan hyvin pessimistisessä Eurooppa-henkisessä ajatuksissa. Nyt on jopa euroskeptisyyttä paljon liikkeellä Euroopassa, ja tämä ei tue Euroopan tulevaisuuden kehittämistä. Tämä on ongelma tässä 5 plus 5 ajatuksessa, mutta viisi vain siis. Colleagues, we have seven uh, people. Nyt meillä on vielä seitsemän ihmistä ja 20 minuuttia aikaa, joten hyvin lyhyitä kysymyksiä. Sean Kelly, Evgeni, es... Evgeni, niin lyhyesti kuin mahdollista. Kiitos puheenjohtaja. Aivan lyhyesti Eh, aionkin puhua. Eräisiin kysymyksiin tulikin jo vastaus. Kiitoksia herra komissaari eh, tästä hyvin suorasta mielipiteen vaihdosta. Hyvin lähellä meidän arvioitamme olette. Hyvä, kun eh, minä olen uudesta, tai siis kun te edustatte uutta jäsenmaata, niin minä näen hyvin selvästi teidän asenteestanne, että että tämä koheesiopolitiikka on meille uusille hyvin tärkeä politiikan laji. Minkälaisia tuloksia koheesiopolitiikasta on? Tämä ei ole tämä on sellainen asia, että me huomaamme, kuinka kohesiopolitiikan painoarvoa yritetään vähentää. Mitä tähän miljardin kiristykseen tulee, niin se ei ole hyväksyttävä. Ei pelkästään äh, rahan käytön takia, vaan myöskin siksi, että se on poliittinen signaali. Me näemme kyllä tietynlaista äh, turhautumista äh, nyt ilmapiirissä ja se johtaa siihen, että solidaarisuus heikkenee. E- eräissä piireissä tämä kääntyy huonoksi asiaksi. Meidän täytyy pitää kohesiopolitiikkaa eräänlaisena testinä. Tämänlainen solidaarisuuden puute saattaa johtaa siihen, että unionissa on eri asemassa olevia maita. Minä toivon, että nämä e, suuret häviäjät, te haluatte niitä välttää, mutta minä pelkään, että ne tulevat olemaan näitä uusia jäsenmaita. Ja, vielen Dank. Zunächst Edustaja Kiitos puheenjohtaja. Ensin BKTstä. Mukavaa, rauhoittavaa, herra Lewandowski, että sanoitte, että komission kantaan tämä. Muuten todella kävisi niin, että ne hyötyisivät, jotka käyttävät tilastoja hyvin luovasti. Ja tämä haittaisi kaikkein köyhimpiä, jos käytettäisiin näitä indikaattoreita. Minulla se kysymys. Se liittyy sanktiomekanismeihin. Toisin kuin jotkut muut täällä, niin minä olen kyllä sitä mieltä, että automaattisesti pitäisi lopettaa kohesiovarojen ja kaikkien eurooppalaisten tukien maksaminen. Tällainen mahdollisuus on kohesiorahastoasetuksessa nyt, ja sitä ei käytetä. Kun se on olemassa, niin se voitaisiin automaattisesti ottaa käyttöön. Kysymys. euron pelastamisrahasta. Mitä tapahtuu kolmen vuoden jälkeen? Ja mitä mieltä olette näistä ehdotuksista, jotka tulee talousasioiden valiokunnasta, että ajatellaan konkurssimenetelmää valtioille ja sitten aloitettaisiin alusta. Mikä on tässä komission kanta? Sean, wherever you are. Sean, missä sinä olet? Niin, anteeksi, olen vähän väärässä kohdassa. Kiitoksia puheenjohtaja ja minä haluaisin myöskin komissaaria kiittää tästä esityksestä, jossa hän selvästi toi kantansa esiin. Yritän olla yhtä lyhytsanainen itse. Me tarvitsemme omia varoja. Minä uskon myös, että meillä ei olisi koskaan ole mahdollisuutta puhua yhdellä äänellä, jolle meillä ole käytössämme välineitä, joiden avulla me saamme jonkin tyyppistä riippumatonta rahoitusta. Nyt minä haluaisin kysyä, että minkälaisia välineitä on ajateltu tähän tarkoitukseen, minkälaisia eurooppalaiset arvopaperit voisivat olla, koska kyllähän meidän jollakin tavalla täytyy asiaa edistää. Sitten toinen asia liittyy maatalousbudjettiin, jota on pienennetty onko nyt sopiva aika tehdä se ja kuinka paljon, kuinka paljon voidaan tehdä, miten kohesiopolitiikka, onko se myös tässä mukana. Entä sitten BKT, se on sellainen kuuma peruna, onko sellaista tilannetta, jossa voitaisiin BKT ottaa mukaan näihin laskelmiin? Urheilu ja turismi, jos ne otetaan, ovat eh, mukana tässä Lissabon kuviossa. Ja kun mennään taloudellisesti, tai ajatellaan taloudellisesti urheilua ja kulttuuria, niin mikä niiden rooli on? Sitten seitsemän vuoden mandaatti, jos meillä olisi, siis minun mielestäni seitsemän vuotta olisi ollut parempi ohjelmakausi. Se oli harmi, että se ei tullut mukaan Lissaboni, vaikka me sitä halusimme. Elioro. Kiitoksia. Sitten yksi henkilö vielä, Elioro. Oui, euh, merci, madame la Kiitos rouva puheenjohtaja. Hyvä komissaari, kolleganne komissaari Johannes Han on puhunut julkisesti ja ehdottanut yhtäältä, että yhdistettäisiin eri, eri Euroopan rahastot ja toisaalta, että linjattaisiin niitä tai kohdennettaisiin kehityspolitiikkaa, aluekehityspolitiikkaa enemmän suurin kaupunkeihin, metropoleihin, suurkaupunkeihin. Minä kysynkin nyt, tai haluan tietää, miten tämä tulee ilmenemään budjetissa. Erityisesti jos ajatellaan äh, ykkös- ja kakkosalueita, tullaanko tässä silloin tässä näkemään, että annetaan vähemmän rahaa näille alueille? Ainakin budjettiasiokirjoista voisi sanoa, että jos meillä on alue yksi, ja siellä on havaittu määrärahojen vähenemistä. Tämä ei ole ihan yhteneväistä jos halutaan yhtäältä sanoa, että pitää auttaa vaikeuksissa olevia alueita, jotta ne saisivat viiveen kiinni, kun samalla hyvin aggressiivisesti esitetään kriteereille näille ykkös- ja kakkosalueille ja samanaikaisesti toisaalta vähennetään määrärahoja. Nämä ovat minun teille esittämäni kysymykset. Komissaari, olkaa hyvä. Niin, kiitoksia. Minä olen hyvin lyhy- lyhyesti, joudun tässä vastaamaan ja joudun, joudun vähän valikoimaan tässä. Mutta edustaja Kirjon kanta, eh, mitä tuli hänen huoliinsa. Mikä on nyt sitten ajan henki? Euroopan budjetti nähdään hyvin paljon eurokraattien budjettina ja meidän pitäisi ryhtyä PR-toimintaan, jolla me kertoisimme, että tässä on kysymyksessä Erasmus-opiskelijat, tässä ovat kansalaisjärjestöt, investoinnit paikallistasolla, aluekehitys ja työpaikkojen luonti. Ei tämä ole mitään eurokraattien rahaa, vaan tämä on sellaista rahaa, jotka saa lisäarvoa näiden eurooppalaisten instrumenttien kautta. Yleensä kuitenkin Euroopan budjettia, Euroopan unionin budjettia pidetään aivan muunlaisena. Sitten herra Piiperin kysymys näistä sanktioista. Jos ne ovat automaattisia, niin ne toimivat. Jos esimerkiksi 2004 tätä toleranssia testattiin ja siitä saattaisi tulla liian tiukka järjestelmä. Monien alueiden tilanne saattaisi huonontua tällä tavalla – jos, jos sanktioita on, niin ne pitäisi osoittaa valtiovarainministereille ei, eikä näille edunsaajille. Sanktiot eivät koske pelkästään kohesiota, se pitäisi koskea kaikkea muutakin. Te olette aivan oikeassa, mutta tällaista mahdollisuutta ei ole koskaan hyödynnetty tässä nykyjärjestelmässä. Joitakin poikkeuksia on kuten Bulgarian kohdalla, mutta jotka johtuvat erinäistä syistä. Kuten yleensäkin se, niin poliittinen tahto muotoilla sanktioita on tärkeä. Mutta joillakin alueilla on sellainen tilanne, että jos sanktioihin ryhdytään, niin tilanne sen kuin huononee, joten tämä on hyvin tällainen herkkä, arkaluontoinen instrumentti käytettäväksi. No sitten on tästä mm, rahastosta saksalainen näkemys, minkä mukaan pelättiin sitä, että maksetaan väärälle taholle. Lissabonin strategiassa on tiettyjä määräyksiä. No nyt tämä on nyt määritelty kolmeksi vuodeksi, eikä ole minkäänlaista virallista näkemystä siitä, että tätä pidennettäisiin, vaan tämä on tällainen stabilisaatiokeino, jossa näitä kollateraalisia shokkeja torjutaan. Ja jo, mikäli joku muu maa kuin Kreikka pyytäisi apua, niin sillä olisi lumipalloefekti ja se e, ei ole mitenkään nyt ajateltu näin, mutta siinä tapauksessa me voituisimme tätä mahdollisesti jatkamaan. Mutta tähän mennessähän Kreikka oli ainoa maa, joka tätä tarvitsi. Ja kun, kun eh, tämä mekanismi eh, käytettiin, niin sehän ei välttämättä tarkoita sitä, että budjettivaroja käytetään. No, mutta nyt tämä kuitenkin, tämä mekanismi on kolmeksi vuodeksi sovittu ainoastaan. Sitten, eh, herra Keli, te kysytte niin monia kysymyksiä. On parempi, että me tapaamme aina silloin tällöin kahden kesken eri valiokuntien yhteyksissä, jotta me löytäisimme näihin vastaukset. Te aloititte tästä omat varat kysymyksestä ja sehän on hyvin ristiriitainen kysymys. Minä en oikeastaan haluaisi siihen nyt puuttua, koska minä en halua minkälaisia uusia otsakkeita siitä, että Eurooppa kurkottaa kansalaisen taskuun taas lisää rahaa byrokraateilleen hyvin arkaluontoinen asia pitkäs, pitkällä aikavälillä. Tässä tule, pitäisi toimia niin, että ei aina olisi nämä kansalliset varat, jotka kerättäisiin, vaan että meillä olisi omat varat. Hamilton yksi USAn perustaja isistä sanoi, että jos Washington on riippuvainen vain annetusta rahasta, niin ei koskaan voida oikeata varsinaista taloushallintoa luoda. No viime kerralla tässä on, viime kerralla kun tällaista verotusjärjestelmää yritettiin soveltaa, niin me hävisimme amerikkalaisille. No Hamiltonin liittyen nämä vanhat asiat vain. Olkaa siis nyt suvaitsevaisia minä huomaan täällä Danutan puolelta, että aika loppuu. Täällä on nyt seitsemän kysymystä kahden kesken. Pyydän, että voimme silloin vastata näihin. Sitten herra Oro. Niin, on keskusteltavana sellainen asia, joka liittyy taajamiin. Se ei tietenkään voi olla pääkohde koska meillähän on myöskin Varsova näiden suurten taajamien joukossa. Erilaisia teknisiä keinoja tarvitaan, enkä osaa tällä hetkellä sanoa, kuinka tämä kaikki muotoillaan. Mutta 2014 vuoden jälkeen pitää myös muistaa taajama-alueet. Ennen kuin strateginen paperi tulee tästä koheesioasiasta, asiasta niin sehän on tulossa marraskuussa tai ehkä viimeistään joulukuun alossa. Ja tässä strategiapaperissa, joka käsittelee 2014 jälkeen tapahtuvaa kohesiopolitiikkaa, niin meillä on tällainen mekanismi suunnitteilla – jonka myötä me sitten tarkastelemme kaupunkialueiden tilaa. Kiitoksia erityisesti herra Kelille. Anteeksi nyt kovasti, että minä, minä voin teille vastata. Mutta omat varat on tarpeeksi arkaluontainen kysymys. Have four speakers and I uh, just... Meillä on vielä neljä puhujaa ja meidän täytyy hyvin lopeasti puhua lyhyesti. EPPn koordinaattori Lambreis, sitten Rova Schretter, vihreiden varakoordinaattori Otsi Plasek, joka on ECR-ryhmästä. Olkaa hyvä nyt hyvin lyhyesti. Me olemme nimittäin käyttämässä seuraavan kohtaan aikaa. ik denk dat het heel goed zou zijn om, om Kiitos paljon rouva puheenjohtaja. Kiitos komissaari, että olette tulleet paikalle. Tämä on hyvä, että me tapaamme komissaarin ja voisimme tavata uudemmankin kerran, koska mehän olemme nyt tässä jo todenneet, että paljon on sydämellä. Ja te olette puhuneet jo tästä ajanjaksosta 2014-2020 on vähän pakko sanoa, että viime kerralla puhuttiin e- pitkästi pitkä edellisestä ajanjaksosta ja silloinkin törmättiin useisiin toimeenpano-ongelmiin, toteuttamisongelmiin ja varmasti näin tulee käymään seuraavallakin kaudella. Tällä puhutaan suunnittelusta. Tässähän puhuttiin jo kohesio mietinnössä, mutta meidän pitäisi kyllä nyt ottaa opiksemme tehdyistä virheistä menneisyydessä. Meillähän oli sisäinen työryhmä, joka viime vuosien aikana työsti paljon tätä. Ja nythän meillä on omat näkemyksemme muotoutuneet täällä parlamentissa. Mutta en usko, että koskaan voidaan ö, harjoittaa onnistunutta alueellista kehityspolitiikkaa, jos ei sitä tehdä tasapainotetusti. Täällä puhutaan investoinnista, mutta sen pitäisi koskettaa kaikkia alueita. Ja meillä, kyllä tässä on aika hyvin laajalti katettuna alueet. Ei pidä olla liian kielteinen asennoituminen. Tietysti kaikkihan haluavat jatkaa elvyttää alueellista kehitystä, antaa sille lisäpotkua, mutta jotkut haluavat myös hyötyä tästä politiikasta ja meidän pitäisi saada myös rahaa, koska sinne sijoitetaan, pitää myös saada rahoitusrahaa. Meillä on tärkeää jatkaa myös sitä lähestymistapaa, mikä parlamentissa on ollut. Meillä on ensinnäkin velvoitteet näihin hankkeisiin. Täällä puhutaan suurista infrastruktuurista, rajat ylittävistä infrastruktuureista, joista puuttuu rahaa. Me tässä olisi hyvä väline pohdittavaksi. Barrosohan puhui tästä, kun hän teki selkoa EUn nykytilasta mutta tästäkin voitaisiin puhua jatkossa myöhemmin. Elisabeth Schroeder, please. Ja, ich will jetzt ganz kurz... Elisabeth Schroeder, kiitos. Puhun lyhyesti. Esitän konkreettisia kysymyksiä. Ensin huomio sanktioista kuitenkin. Mielestäni on ihan väärin, jos rakennerahastoja tulevaisuudessa käytetään siihen, että käytetään makrotalouden sanktioihin sitä. Olen tässä edustaja Toirin kanssa samaa mieltä. Kysymykseni ensinnäkin vuosien lukumäärästä. Alun perin tulitte budjettivaliokunnasta. Se oli siellä tärkeää. Tämä valiokunta on eri mieltä käy, kautta puolen ryhmien. Olemme sitä mieltä, että viidessä vuodessa se ei ole mahdollista, kun ajatellaan valmisteluita täällä parlamentissa – tai toimia alueella. Se ei ole yksinkertaisesti mahdollista. Minusta tuntuu, että neuvotteluista tulee tiukat, mutta en voi olenkaan kuvitella, että tämä toteutuisi tulevaisuudessa. Olen ollut täällä parlamentissa riittävän pitkään ja 94-99 oli viisi vuotta. Ja siitä luovutin, koska siinä ei järkeä ollut. Nyt konkreettinen kysymys. Tällä hetkellä on innovaatioita jotka liittyvät rakennerahastoihin. Kuluvalla kaudella komissio estää tässä ilmeisesti innovaatiot, joihin niitä alueilta tulee. Mikä on teidän kantanne? Tämä on budjettipoliittisesti hyvin tärkeä kysymys ja minua kovasti kiinnostaa, jos nyt halutaan uudelleen rahoittaa ohjelmia, jotka liittyvät uusiutuviin energialähteisiin tai rakennusten paranteluhankkeisiin. Mitä komissio tekee sanoo, tutkiko näitä ehdotuksia, mä sanoin, että ei tämä sovi asetukseen, ei käy. Toinen kysymys liittyy teidän salkkuunne. Nyt on kuultu, että te pyritte siihen, että seuraavalla lainsäädäntökaudella saadaan yhtenäisempi rakenne ja että maatalousrahasto otetaan tässä. Esimerkiksi aluepoliittisesti me suhtaudumme kriittisesti, kun tämä ei tunnu toimivan vaan ainakaan pienten projektien toteuttajien osalta. Onko tässä tutkittu vaikutuksia erityisesti tällainen sitten pienen toimijan osalta? Kiitos. Oji Kiitoksia Oji Lasek. Ja sen jälkeen Ricardo. Pane komisaři, já jsem také nesmírně rád, že můžeme... Eh, niin, minäkin olen hyvin iloinen siitä, että me olemme antaneet mahdollisuuden tälle keskustelulle ja että te olette itsekin sitä mieltä, että komission, tämä valiokunnan, komission politiikka on tärkeää. Jos me haluamme taloudellista kasvua, niin meidän täytyy katsoa, minkälaiset resurssit resurssit meillä ovat. jo 70-80 prosenttia BKTstä Euroopasta on peräisin suurista kaupungeista ja taajamista, niin meidänkin täytyy, meidän täytyisi kysyä, että tarvitsevatko nämä kaupungit apua, kuinka me, kuinka me voimme toimia kumppaneina näille kaupungeille vastaisuudessa ja kuinka me voimme huolehtia siitä, että nämä suuret kaupungit saavat apua omiin ongelmiinsa. Toinen kysymykseni. Miten säästöjen käyttö, energia ja, ja sellaiset, kuinka nämä suuret kaupungit, jotka voivat helposti säästää käyttämällä ympäristöystävällisiä kuljetuksia ja säästämällä valaistuksessa tai rakentamalla vihreitä rakennuksia. Kysymykseni koskee sitä, että autammeko me kaupunkeja jatkossa antamalla varoja tällaiseen käyttöön. Sitten viimeinen kysymyksen liittyy Rova Maneskun kysymykseen, joka oli tärkeä. Miten paikallisviranomaisia voidaan kouluttaa? on ollut puheena mahdollinen Erasmus-koulutus näille ihmisille, jotka tätä työtä tekevät. Onko siihen ajateltu tukea? Sitten viimeinen. Kiitos paljon rouva puheenjohtaja, kiitos paljon komissaarille, että on täällä meidän kanssamme. Ensinnäkin haluaisin, tai sanoin, että täällä valiokunnalla on aika selkeä yhteinen näkemys budjettikysymyksistä ja huomennahan me äänestämme suullisesta kysymyksestä, jossa kysymme nimenomaan myös tulevassa täysistunnossa tästä asiasta. Ja mehän sanomme, että jos me haluamme tukea aluepolitiikkaa, sen pitäisi olla mm, perusteltua ja hyvin sopeutettua, jotta se vastaa alueiden sosiaalispoliittista ja taloudellista kehitystä. Kaikkea mitä olen kuullut tänään, tänään ja mitä te olette sanonut täällä tänään, niin te olette samaa mieltä aika pitkälle kanssamme. Mutta haluaisin kuitenkin kommentoida. Olen kuunnellut paljon, mitä täällä on sanottu. Minä olisin halunnut kommentoida paljon muutakin, mutta täällä on sanottu, että Euroopassa valitsee pessimismo, että meillä on vähän skeptinen asenne ja tämmöinen skleroottinen tilanne, byrokraattien tilanne. Emme me saa, ehkä Eurooppa ei ole niin yhtenäinen kuin halusimme. Ja hallinnolliset toimenpiteet vähän vetävät mattoa pois näiltä eurooppalaisilta hankkeilta, mutta jos vedetään yhteenveto, niin minä voisin kuitenkin sanoa ehkä vähän päinvastaista, että meillähän on kuitenkin omat varat ja meillä on mahdollisuuksia – ei tarvitse välttämättä tähän vastata, mutta minä sanon, että meillä on omat varat, meidän pitää ne suunnata niitä kohesiopolitiikkaan ja kohesiorakennerahastoihin, jotta kaikki eurooppalaiset voisivat nähdä, miten näitä omia varoja kohdennetaan sosiaalipolitiikkaan ja että he myös sitten viime kädessä jossain kohtaa hyötyvät niistä, nämä eurooppalaiset, nimenomaan eurooppalaiset, jotka ovat kaikista vaikeimmassa tilanteessa. No viimeiseksi sitten ihan kysymys näiltä makroalueilta. Luuletteko te, että tulevaisuudessa, näettekö te tulevaisuudessa ne, että nämä makro alueilla olisi joku oma konkreettinen osansa EUn e budjetissa. Thank you for all your comments, Mr. Van Nistelrooy. Uh, Kiitos kaikista kommentoista. Edustaja Fanni Steroi. Se, miten alueellisessa politiikassa huolehditaan hallinnosta. Nämä kysymykset olivat esillä myös edustaja Maneskun kysymyksestä. Tässä on mahdollisuus oppia alue- ja paikallishallinnossa. Tässä pitäisi myöskin jakaa hyviä ohjelmointimalleja – sitä, miten tilintarkastus toimii tehokkaasti. Ja tätä tarvitaan erityisesti niin kutsutussa kommunismin jälkeisessä Euroopassa, kun virkamieshallinto siellä saattaa tarvita erityisesti apua, kun ajatellaan, miten voidaan ajaa monen tasoista aluepolitiikkaa joukko velkakirjalainoista kysyttiin ja komission puheenjohtajan Barroson kannasta unionin tila. keskusteluissa. No lähinnä näitä joukkovelkakirjoja niiden maiden esuuksia, jotka kohtaavat ongelmia, jotta voitaisiin mahdollistaa matalakorkoiset lainat niille maille, jotka tarvitsevat tavallaan tukea. Barroso taas puhui siitä, että lainataan budjettimahdollisuuksia TEN verkostoille ei ainoastaan liikenteen, vaan myös energian alalla, siis projektikohtaista rahoitusta. Mutta vaikutus budjettiin on lähes saman tyyppinen, kun ajatellaan maksutasetta, vakautusvälinettä ja tulevaa työkalupakkia, välineistöä sanktioiden osalta, niin komissio ei lähde sovittelemaan tässä. On ajateltava, mikä on Euroopan investointipankin rooli tässä. Rahan arvoa voidaan lähteä parantamaan, mutta meidän on ajateltava myöskin takuukysymyksiä tässä Euroopan budjetin asemaa ryökkövelkakirjalainojen yhteydessä. Vaikutus budjettiin on samantyyppinen kuin Junckerin tyyppisten lainojen osalta. Edustaja Schröter toi jälleen vahvasti esiin tuon kysymyksen, joka liittyy pidempään ohjelmointikauteen, parempaan suunnitteluun. Näiden kestön osalta meillä on kokemusta neljäs vuosi. 2010 on neljäs vuosi nykyrahoitusnäkymissä ja neljännen vuoden aikana. Voin sanoa, että kolme vuotta oikeastaan oli ihan alkuvaihe ja neljäntenä vuonna – puhuttaisiin jo melkein viimeisestä vuodesta rahoituskehysten osalta. Ja empiirinen kokemus sanoo, että seitsemän vuotta ei ollut mikään huono keksintö ohjelmoinnin osalta, kun ajatellaan, mitä todella luvattiin toteuttaa Euroopan alueiden nimissä. En muista, että kukaan olisi estänyt tutkimuksen en yksinkertaisesti pysty vastaamaan nyt tähän kysymykseen. Mitkä ongelmat koskevat tulevaisuutta 2013 vuotta ja tutkimusta? Suuret ohjelmat ehkä enemmän. ITER tässä tärkeimpänä haasteena, kun puhutaan rahoituksesta 2012-2013. kun hankaluutena on se, miten rahoitetaan tällaiset menot, kun kustannukset kasvavat hyvin nopeasti. ITER 5 miljardia euroa rakentamisvaiheeseen alun perin. Nyt puhutaan 15 miljardista eurosta. Tietenkin, että mielellään haluavat laajentaa budjettia tällä tavalla. Ja budjet, budjetin suunnittelun osalta tämä kyllä ottaa pään särkyä. Tässä ei ole prosentin tai kahden kasvusta kyse. Tämä on budjettiongelma kyse ei ole siitä, että estetään pienempien ohjelmien toteutuminen ennen vuotta 2013. Tämä on välttämätöntä eikä mahdollista. Entä sitten tuo luottamuslauseman esittäminen – me haluaisimme tällaisen kansallisen järjestelmän, jos ajatellaan Saksan osavaltiota ja liittovaltiota tai Espanjan tilannetta. Maatalouden alalta voitaisiin ajatella, että tällainen lauselma voitaisiin esittää samalla tapaa kuin maatalousalalla, että tämä järjestelmä siirrettäisiin kohesiopolitiikkaan. Jos nyt ajatellaan, miten varanhoitoasetusta uudistetaan, Tiedän, että edustaja Vlasak haluaa kaupunkikehitystä, mutta ilmeisesti tässä viivyttelen tulevaa keskustelua liian pitkään. En halua, että minua syytellään enempää ajankäytöstä täällä niin, että puhun pitkään teidän kysymykseen liittyen. Mutta kyllä, jos Euroopassa halutaan energiaa säästää, niin uusiutuvien energialähteiden osalta. Voidaan sanoa, että se on tärkeää, mutta talon rakennus ja rakennukset kaiken kaikkiaan, siellä on paljon potentiaalia energian säästön osalta. Edustaja Cortes Lastra, omat varat No Euroopan budjetti on sellainen, että ei voida korvamerkitä rahoja, jotka tulevat yhdestä lähteestä sanoa, että niitä käytetään. Korvamerkitään tiettyyn tarkoitukseen. Kaikki pistetään sinne samaan, samaan koppaan ja sitten ne jaetaan Euroopan budjetissa. Tällainen järki tässä budjetissa on ja vajetta ei voi olla. Tämä on eurooppalaisen budjetin erityispiirteitä ongelmia on, kun puhutaan potentiaalisista omista varoista, jotka on jo korvamerkitty. Hiilidioksidipäästöoikeudet esimerkiksi. Voisin tehdä työtä vuodesta 2005. Siis tulot, joita on saatu päästöoikeuksien kauppaamisesta, mutta ne on jo korvamerkitty. Joiden budjetin osalta ongelmana on se, että halutaan korvamerkitä tällainen tulo. Kukaan ei ole täydellinen, kun puhutaan ehdokkaiden listasta omien varojen osalta. Pahoittelen, että vastasin näin lyhyesti kysymyksiin. En tiedä tuota toista kysymystä nyt, mutta Edustaja Kelly oli tässä aivan ennätysmäinen siinä, että minä vastasin puolikkaaseen yhdestä kysymyksestä, kun kysymyksiä oli kuusi. Eh, Janus, Kiitoksia komissaarille ja minä haluaisin kaikkia teitä kiittää tästä hyvin avoimesta keskustelusta. Meillä on hyvin suuria haasteita edessämme sekä parlamentissa että komissiossa. Kohesiopolitiikka on, on tällainen haaste ja siellä on hyvin paljon myös yksityiskohtia. Toivottavasti tässä nyt menee, menevät asiat sillä tavalla, että me saamme vastauksia. Ehkä edustaja Keli voisi pitää tällaisen työ aamupalasession komission jäsenen kanssa – Toivottavasti ei mene kovin pitkälle se, kun ensimmäisen, en, ensi kerran voimme puhua teidän kanssamme näistä uusista puitteista. Me kyllä olemme hyvin lähellä tässä, miten me ymmärrämme kohesiopolitiikan eh, tavoitteita. Me olemme nyt tässä jo leimanneet teidät eh, kohesiopolitiikan ystäväksi ja se on luultavasti toivon mukaan hyvä merkki meille. Ja toivon mukaan jatkossa tämä myös jatkuu näin. Te saatte tietenkin jäädä, mutta ymmärrätte, teidän pitää mennä. And uh, now without any break. No niin, ilman minkäänlaisia välisoittoja tässä ja välitaukoja me siirrymme seuraavaan kohtaan. Tämä on tällainen pieni kuuleminen, oma mietintö, joka on edustaja Vlasakilta. Meillä ei ole minkäänlaisia asiakirjoja tähän tänään, mutta meillä on kaksi erinomaista asiantuntijaa. Ja Oldrik, jotta tämä menisi ripeästi, niin minä annankin sinulle puheenvuoro. Voit esitellä eh, nämä vieraat. Děkuji, paní předsedkyně. Dovolte mi, abych eh, v úvodu eh, trošku uvedl materiál, který jsem nechal rozdat. Kiitos. Aluksi haluaisin vähän johdatella asiakirjaan, joka on jaettu täällä kaikille jäsenille. Tässä on kyse ensimmäisestä asiakirjasta. Tämä liittyy tähän mietintöön Euroopan kaupunkien toimintaohjelmaan sen tulevaisuuskohesiopolitiikassa. Minä olen jakanut tämän asiakirjan teille ja jotkut näistä kysymyksistä ehkä ovat hiukan provokatiivisia, mutta haluaisin pyytää teitä tutustumaan tähän asiakirjaan, jos teillä on jotain ajatuksia, niin voitte toki ottaa minuun yhteyttä sähköpostitse tai henkilökohtaisesti. Minun mielestäni perusaiheiden keskusteluissa pitäisi olla seuraavanlaisia. Ensin kaupunkien haasteet. Kaikki varmasti ymmärtävät sen, että nyt Euroopassa on lähes 500 miljoonaa asukasta ja kuten olen jo sanonut, lähes 80 prosenttia BKTstä tulee kaupungeista lähes 80 prosenttia kansalaisista asuu kaupunkialueella. Tämä tarkoittaa sitä, että kaupungit varmasti ansaitsevat huomiomme. Siksi meidän pitäisi nähdä, mitkä ovat keskeisimmät kysymykset, mitä tarpeita kaupungeilla on, mitä haasteita kaupungit kohtaavat, mitä prioriteetteja niillä on ja Ovatko nämä prioriteetit yhteen sopivia niiden prioriteettien kanssa, joita esitetään EUn 2020-strategiassa? Mitä välineitä voidaan käyttää? Onko meillä sopivia välineitä? Vai onko ne korvattavissa välineillä, jotka olisivat vielä sopivampia? Ja kuten tiedätte, seuraavana aiheena tiedätte, että nyt voidaan delegoida vastuita, kun puhutaan kaupunkien viranomaisista. Ja tämä tarkoittaa sitä, että tämän minikuulemistilaisuuden aikana voitte kuulla myöskin esimerkkejä siitä, miten näitä rahastoja käytetään joissain kaupungeissa. Ja minkälainen osuus näistä varoista voitaisiin käyttää tukina ja mitä hallinnoitaisiin muiden rahoitusvälineiden kautta. Meidän pitäisi myöskin puhua kumppanuudesta tässä yhteydessä. kysymys, joka esitettiin komission jäsenelle, liittyy juuri tähän aiheeseen. Minusta tuntuu, että meidän pitäisi kysyä suurilta kaupungeilta, mihin näitä varoja ja rahastoja tarvitaan, koska meidän pitää tietää, mitä tarpeita on tulossa. Lisäksi pitäisi selvittää, olisiko tämä delegointi pakollista vai mahdollisesti vapaaehtoista? Ja rahoituskysymys. Kuten aina, raha on tässä ykkösasemassa. Tietty osuus rahoista jää täysin käyttämättä. Kaikkia varoja ei käytetä niin kuin tulisi pitää. Tulisi käyttää. Se sekä välineet esimerkiksi. Mitä välineitä voitaisiin tässä käyttää ja miksi on olemassa esteitä, mitkä esteet ovat johtaneet siihen, että näitä välineitä ei ole kunnolla käytetty. Ja mitä voidaan tulevaisuudessa tehdä, jotta voitaisiin käyttää näitä varoja tehokkaammin. Ja onko muita mahdollisuuksia, jonkinlainen välimuoto tällaisen tuen ja jäsikan välineen välillä? Voitaisiinko ajatella jonkinlaisia uusia kannustimia jotka helpottaisivat kaupunkeja tuen hakemisessa integroidusta suunnittelusta vielä. Me olemme jo sopineet käsittääkseni, että integroitu suunnittelu, integroitu lähestymistapa on välttämätön. Integroitu suunnittelu on otettu käyttöön, kun puhutaan kaupunkien kehittämisestä, ja näin voimme myöskin arvioida – missä määrin tämä lähestymistapa on ollut menestyksekkäästi käytössä. Integroitusuunnittelu on varmasti tulevaisuudessa yhä tärkeämpää. Toisaalta ei tulisi hajauttaa näitä varoja liikaa, ei siis tällaista pirstaloitumista liian pitkälle. Tämän verran halusin sanoa johdannosta. Nyt haluaisin vain esitellä kaksi vierastamme, jotka ystävällisesti vastasivat kutsun tulla tänne. Hella van Raak, ohjelman johtaja Euroopan aluekehitysrahastosta. Ja hän myöskin hallinnoi tällaista Opportunities for the West-hanketta, joka on ainutlaatuinen hanke Alankomaissa. Tällä hetkellä yhdistellään Rotterdam, Haag, Utrecht ja Amsterdam neljä suurta kaupunkia. Tällaisen hallinnoivan viranomaisen kautta hallinnoidaan näitä varoja – ja herra Red van Raak kertoo heidän kokemuksistaan tämän rastan täytäntöönpanosta. Toinen vieras on herra Jerry Maringer. Hän tulee Pohjois-Irlannista ja hän on ollut merkittävässä asemassa valtion hallinnossa – ja hän on myöskin kerännyt kokemusta rakennerahaston neuvotteluista Euroopan komission kanssa, joten pitämättä puheitta annan herra van Raakille puheenvuoron. Olkaa hyvä. Yes, thank you. I uh, am very grateful uh, that we... Uh... Kiitoksia. Olen hei, hyvin iloinen siitä, että voimme jakaa kokemuksemme teidän kanssanne tänään ja kiitos kutsusta. Minä haluaisin kertoa jotakin tästä asiasta nykyisellä ohjelmakaudella ja mahdollisesti myöhemmin voimme keskustella sitten tulevaisuudesta. Meillä on tällainen eh, ohjelma, uusi ohjelma, mahdollisuudet eh, lännelle. Ja me olemme hyvin kokeneita tässä suurten kaupunkien kysymyksessä Urban ohjelmassa 2006-2007. Meillä oli tällainen City-ohjelma aikaisemmalla kaudella. Sitten alkoi uusi kausi 2007-2013. Ja tämä tarkoitti sitä, että meidän piti löytää uusia ratkaisuja tähän lähestymistapaan ja miettiä sitä, kuinka kaupungit olisivat tässä mukana. Meidän täytyy löytää ratkaisu siihen, kuinka me saamme hyviä kokemuksia välitettyä tästä CITIS-ohjelmasta ja Urban-ohjelmasta. Alankomaissa on hyvin yksinkertainen tämä järjestely. Meillä on neljä ohjelmaa kullakin alueella ja ainoastaan lännessä tämä on aivan uutta. Nimittäin siellä ei ollut aikaisempaa mm, ohjelmaa, nimittäin nämä mm, alueet eivät aikaisemmin eivät ole mukana tässä tukikelpoisuudessa, joten nyt tämä on ensimmäinen kerta, kun kakkostavoitteen raha tänne alueelle tuli. Tällainen mainstream-lähestymistapa. Meillä ei ollut minkäänlaisia erityisiä kaupunkiohjelmia vaan että ne otettiin sitten mukaan kunkin alueen ohjelmiin. No nyt te näette tästä kartasta, mikä alue oli kyseessä. Neljä provinssia lännessä ja neljä kaupunkia, jotka tekivät yhteistyötä Amsterdam, Utrecht, Haag ja Rotterdam. No miten oli sitten mahdollista tämä ohjelman teko? Teidän täytyy tietää jotakin tästä lännestä, sitä kutsutaan Randstatista, Randstatiksi. Siinä, sillä on hyvin, tällä kaupungilla hyvin vahva asema tässä ohjelmassa vahvempi kuin aikaisemmissa. Siellä ei kuitenkaan ollut minkäänlaista alueellista demokraattista hallintoelintä olemassa siis Randstadin tasolla. Sitten valittiin tietty rakenne. Me halusimme yhden ainoan ohjelman länsiosiimme. Tämä oli erityisesti siksi, että e, tällä alueella yhteistyö on hyvin vaikeaa ollut ja me halusimme vahvan yksikön, mutta se ei onnistunut. Ja sanottiin, että yksi ainoa ohjelma tähän nyt on suunniteltu. Siis neuvotteluihin meni sitten kaksi vuotta aikaa. Ja me saimme sitten yhteisen ohjelman länsiosille. Meidän piti ensin analysoida kaikkia strategioita ja sitä, miten tämä todella tehdään. Ja tämä organisatorinen rakenne oli kaikkein pitkäaikaisin työkohde, koska mm, tässä oli kysymyksessä se luottamus toiseen, kehen voi luottaa ja kuinka pitkälle voidaan mennä tässä yhteistyössä. Seuraavassa kuvassa näette tässä näette sitten, että kun tämähän on aika tavallista, että ei olla totuttu yhteistyöhön yhteisessä ohjelmassa. Täällä oli hyvin vahva, vahvat neljä kaupunkia ja neljä aluetta ja voisitte kuvitella, että siellä oli myös erilaista politiikan tekotapaa. Ja ensimmäisessä keskustelussa tämä kävi ilmi. Erilaiset työtavat, erilaiset vastuut olivat kullakin yksiköllä. Sitten pääsimme eteenpäin, ymmärsimme, miten voidaan toimia, kuka on syyllinen, jos tulee virheisiin ja, ja sitten mietittiin sitä, kuinka lojaliteetti pohjelman vetäjiä kohtaan syntyy. Oli monenlaisia pelkoja aluksi, mutta neljä, viisi vuotta on kulunut ja kyllä näihin aikaa kului ennen kuin ratkaisut löytyivät, mutta me, ne löytyivät. Miten sitten ratkaisimme ongelmamme? Ja kuinka löysimme työskentelytavan? meidän piti ensin tällaisia yhteisymmärryspöytäkirjoja kirjoittaa, jossa kaupungin johtohenkilöt olivat mukana. Siellä oli vastuut, velvoitteet, budjetti, kysymykset ja riita-asiat, joista kaikista sovittiin, kuinka niiden kanssa toimitaan. Meillä oli budjettivaroja ja me sovimme niistä, kuinka paljon niitä annetaan ja sitten sovittiin eri toimintojen tasot, nimittäin meidän piti tietää, mitä milläkin tasolla tehdään, muuten tämä rahan osoittaminen tarpeeseen ei olisi ollut mahdollista, mutta siitäkin löydettiin sopimus. Sitten nämä välitason toimijat. Mennään vielä eteenpäin varmaan tässä nyt vähän peruutetaan, mutta pitäisi mennä eteenpäin. Kolme kaupunkia eh, allekirjoitti sopimuksen kaupungin johtajan toimesta ja saatiin sitten eh, tukea sitten näiltä valtuuskunnilta, jotka olivat näissä Urban-hankkeissa mukana ja meillä oli monenlaisia välineitä käytössämme. Eli tehtiin tällaisia ohjelmia ja sitten saatiin kokonaisrahoitus tähän. Täällä hyväksyttiin nämä tuen ehdot ja myöskin ne ehdot, kuinka näitä maksatuksia valvottiin kaksi sopimusta. Toinen oli ylempi, yleisempi ja sitten oli kaupunkikohtainen takuun liittyvät asiat. was chosen as managing authority. No sitten yksi kaupungin johtajista valittiin johtoon ja tässä oli hyvin paljon keskustelua – oli hyvin tärkeää, että yksi alueista ja kaupungeista oli johdossa. Ja Aldermanin edustaja valittiin tähän johtajaksi ja talousministeriö nimitti hänet. Tämä on, oli itse asiassa kuninkaan, kuningattaren määräys tänne läntiselle alueelle. On siis kysymyksessä kaupunki eikä alue, ja se onkin ainutlaatuista No kolme muuta kaupunkia sitten saivat omat valtuuskuntansa ja omat alivaltuuskuntansa, joita pidettiin sitten tässä välitason hallinnon eliminä. Sitten ohjelman vetäjä, niin se oli vastuussa oman kaupungin ohjelmasta ja sen toteuttamisesta. Tässä olivat rahoittajat, ohjelman valvonta, eli Oikeastaan kaikki tehtävät olivat tällä sen mukaan kuin säännössä oli sanottu. Miten sitten käytännössä toimiiko se? Meillä on yksi tällainen johtotoimisto, siellä on vain viisi ihmistä töissä, se on hyvin pieni. He koordinoivat koko ohjelmaa. Ja on viisi tällaista toim- ohjelmatoimistoa neljä kaupungeille ja sitten viides on tälle alueelle. Sitten provinssitasolla on tällaisia tukipisteitä neljä. Tällä tavalla tuensaajat saavat tietoa, jos on jotakin muodollista, muodollista tietoa, jota tarvitaan, niin nämä ovat niitä ensisijaisia yhteyspisteitä. Sitten meillä on tällainen konsultaatiorakenne, rakenne, jossa kumppanit tapaavat viisi kertaa vuodessa ja miettivät sitä, kuinka ohjelma toimii. Ovatko, onko tavoitteet saavutettu samanlaisia keinoja heillä on käytössään kuin näillä, jotka käytännössä ohjelmaa soveltavat. Sitten meillä on hyvin tällainen äh, laaja organisaatio, se on teillä papereissakin. Suurimman osan tästä asiasta minä olen jo kertonut. Meillä on tällainen valvontaelin, johtoelin, joka kaupungissa ja myöskin tällä länsi, läntisellä alueella. Ja siellä sitten valitaan hankkeet. On alueellisia toimijoita, kauppakamareita, yliopistoja, yrityksiä ja eri politiikan tason edustajia. Sitten tässä näkyy vielä yksi kuva tästä organisaatiosta. Miten tämä sitten onnistui, vaikka neuvotteluihin kului kaksi vuotta? Joskus neuvottelut olivat hyvin tiukkoja, koska meidän täytyy löytää, löytää luottamus toisiimme. Loppujen lopuksi sopimus, sopu syntyi. Meillä oli muistiot siinä vaiheessa laadittu ja sitten ei käytännön työssä ollut enää mitään epäilystä siitä, kuka on vastuussa ja kuka vastaa täytännön, täytäntöönpanosta. Tässä vaiheessa 60 prosenttia rahasta on jo hankkeissa. Nämä ovat hyvin käytännön läheisiä hankkeita innovaatiohankkeita ja kaupunkia koskevat hankkeet, ne ovat hyvin hyviä, hyvälaatuisia hankkeita olleet, mitään valituksia ei ole tullut. Me tarvitsimme tämän alivaltuuskunnan, kuten sanoin. Säännöstöhän on sellainen kuin on ja aivan rehellisesti sanottuna miten me voimme pitää tässä hankkeessa sillä tavalla nämä vastuut, että hajautetaan, kuinka kaupungit voivat omat ongelmansa hoitaa. Ja sitten keksimme, että tässä säännö, asetuksessa on tällainen eh, subdelegation mahdollisuus, jota voidaan käyttää. Sitä pystyttiin soveltamaan tähän rakenteeseen, joka meillä oli, ja näin se sopi myös mainstreaming-ohjelmaan. Again, next. We, we also used the other Me käytimme myöskin toista asetusta hyväksemme siellä, jossa tämä tuki on määritelty. Meillä oli tietyt painopistealueet ja subdelegation tätä hoiti. johto, projektin johto sitten kuitenkin on vastuussa ja tämä hajautettu työtapa oli hyvin usein keskustelun kohteena sen edelleen, koska tällainen työtapa perustuu luottamukseen ja riskianalyysiin, jotta kaikki voi toimia. No tässä te näette kuinka tämä ohjelma jaettiin kaupunkien kesken ja minkälaiset budjetit sillä oli. Ne eivät olleet sitovia, mutta tämä oli se taso, jolla kuljettiin, jotta saimme tukea myös paikallisbudjeteista. Sitten ohjaus- ja valvontakomitea, minä siitä jo puhuin. Ja sitten aivan lopuksi tämän lyhyen esityksen lopuksi. Te voitte tietenkin kysyä sitten kysymyksiä. Oli tarkoitus saada mainstreamingin tämä kaupunkien erikoisasema. Me tutkimme sitä, kuinka Jessica-rahastoa voitaisiin käyttää ja kuinka näitä subdelegationeita voitaisiin käyttää käyttää tässä ja mitkä olisivat ne uudet modernit tavat toimia. Te voitte kuvitella, että kun on tällainen välitason hallinto ja siihen yhdistetään ohjelmaa kuten Jessica, Ja kun ajatellaan Urban ohjelmaa, mikä oli hyvä meidän kaupungeillemme, niin kaiken tämän perusteella integroidut kaupunkiohjelmat voivat toimia. Urban kontekstissa me emme voi käyttää muita rahastoja ja meidän täytyy keskittyä tietylle alueelle. Jos me käytämme EU-varoja ja tällaisia ohjelmia kuten Jessica, niin me voimme löytää uusia mahdollisuuksia, jotka antavat vankemman aseman ja miten me voimme integroituja projekteja sitten, sitten käyttää tässä, tässä kaupunkien hyväksi. Kiitoksia. Thank you very much. Uh, I think that uh, should be better just now if some... Kiitos. Onkohan jollain kysymyksiä nyt ehkä kolmisen kysymystä voisimme ottaa ja sitten toinen esitys. Lambert van Nisteroi. Have to intervene because we have a list of speakers. Anteeksi, muut puhujat. Sitten me sovimme, että kolme kysymystä nyt ja kolme kommenttia ja sitten seuraava puhuja. Selvä. Todella ensimmäinen puhelista Lambert van Nisteroi. Ja sitten muut puhujat. Ean halusi myös niinkö? Question. It is about... Ihan lyhyt kysymys. Miksi? Pystyttiin hallinnoimaan tätä delegointia Alankomaissa, kun toisaalla Euroopassa sitä ei nähdä niinkään. Onko syynä perinne? Se, että Alankomaissa on tällainen suurkaupunkin lähestymistapa, jossa on jo toteutettu ohjelmia. Voiko se olla esimerkkinä muille vai Onko tämä erityinen alankomainen tapa, että voidaan delegoida töitä? Puhuitte, että tästä keskusteltiin pari vuotta. Voisitteko kertoa lisää? Just eli kolme kysymystä. Eh, Minä ymmärsin, että meillä olisi nämä kaksi esitystä peräkkäin. Minä esitän kysymykseni sitten lopuksi. Siis mieluummin molempien puhujien jälkeen, niinkö? Vai puhutteko nyt? Piti olla täällä, niinkö? Ai siellä. Haluatteko käyttää puheenvuoron nyt vai molempien jälkeen myöhemmin? Jan, nyt vai myöhemmin? Selvä. Lambert van Nisteroi oli siis aina, joka esitti nyt kysymyksen. I don't know, I can tell the secret of know the right answer. En tiedä, tiedänkö oikeaa vastausta, onko tässä jonkin salaisuus. Kolme asiaa toimii ainakin meidän maassamme, en tiedä miksi nämä eivät toimi toisaalla. Historialliset syyt ensinnäkin todella kaupungit ovat erityisasemassa urban aloitteessa ja kaupunkiohjelmassa ka- suunnittelukaudella aikaisemmin, joten kaupungit olivat jo melko voimakkaassa asemassa eikä tarvinnut enää uudestaan taistella sen puolesta. Alankomaissa on myönnettävä, että kansallisessa politiikassa myös melko voimakkaasti on hajautettu malli. Ja tämä auttaa erityisesti länsiosassa, että se vähän yhteistyön puutetta, eli nyt oikeastaan kannatti tukea sitä, että tehdään yhteistyötä. Tärkeää myös se, mikä nähdään usein monissa maissa ajatellaan, että jos hajautetaan pitkälle, niin on myös monia järjestelmiä, itejärjestelmiä, paljon hallintoa, joka tehdään kaksi-kolmekertaisesti. Ja paljon tällaisia sääntöjä, erilaisia sääntöjä kelpoisuudesta esimerkiksi Amsterdamissa tai muissa kaupungeissa. Mutta tällä kaudella myös tarvittiin tällaiset kelpoisuuskriteerit kansallisesti, eli kahdeksan kumppanin ei tarvinnut keskenään valita yhtä kaupungista tai alueelta, vaan yksi kansallinen asetus, joka määräsi valintakriteerit ja yksi järjestelmä. Eli ei tässä tarvitse lisätä hallinnollista taakkaa tai lisätä hallintoa, jos näin tehdään. Olen kuullut muistamasta, että näitä asioita pelätään paljon, että hallinnollinen taakka kasvaa. Monenlaiset hallintojärjestelmät päällekkäin, niitä järjestelmät päällekkäin. Tätä ongelmaa meillä ei ole, joten näistä ongelmista meidän ei tarvitse päästä eroon. Kiitos oikein paljon Odin luvallanne. Pyytäisin tohtori, tohtori Jerry Mulligania käyttämään puheenvuoronsa ja sitten käymme yleiskeskustelun. Um, Kiitos oikein paljon puheenjohtaja Hybner. Kiitos paljon, että sain kutsun tänne valiokuntaan. Tämä on tärkeää, kun ajatellaan Belfastin kaupungin tukemista. Tärkeää rakennerahastotukea, joka Belfastiin tulee EU-sta jos on vartin aikaa, haluaisin kertoa teille joistain näkökannoista työssämme, jotka vaikuttivat siihen, että työ on ollut menestyksekästä. Mutta ensin haluaisin sanoa siitä, minkälainen haaste meitä kohtasi. Belfast on ollut alue, jossa on ollut paljon telakkateollisuutta, tekstiiliteollisuutta. Kun nämä teollisuuden alat kärsivät ja niistä luovuttiin vähitellen, niin alue oli kärsinyt. Ja oli paljon työvoimaa, jota ei enää tarvittu. Tämä johti suuren työttömyyteen ja haittasi taloutta. Kaupunki käänsi selkänsä joelle. Ja kaupunkiin tuli paljon liikennettä, ohjattiin paljon liikennettä. Tämä johti suuriin ruuhkiin ja ilmasaastumiseen työmarkkinoilla paljon hyvin koulutettua työvoimaa poisti markkinoita. Ylipäätään ei luotettu yritysten mahdollisuuksiin. Ja tietenkin Pohjois-Irlannin omat ongelmat johtivat siihen, että investointeja ei niin mielellään tehty. Aikaisempi kuva vielä pyydän. usein siis oli tällaisia iskuja ihan kaupungin keskustaan. Nämä eivät kaikki nämä ongelmat olleet ihmisten aiheuttamia. Leikan joessa erittäin usein tulee tällainen tilanne, että joki tulvii ja mutaa päätyy kaikkialle. Ja silloin tietenkin jokea on virkistyskautta on hankala käyttää Vanhat kaasulaitokset, suuret osat näistä alueista saastuivat hyvin merkittävästi maaperästä. Ja tämän tyyppinen kaupungin rappioituminen oli hyvin tavallista. Vaikka tilanne oli heikko sosiaalisesti, niin päättäjät eivät luopuneet siitä ajatuksesta, että kaupunki voi uudestaan muuttua merkittäväksi kansainväliseksi kaupungiksi. Tämä visio esitettiin Belfastin kaupunkisuunnitelmassa, joka julkaistiin vuonna 1987. Tässä suunnitelmassa ymmärrettiin, että joki oli hyvin tärkeä tekijä, kun ajatellaan kehitystä. Lagenside Concept Plan esitettiin vuonna 1988, niin siinä pohdittiin joen asemaa. Ja silloin haluttiin että lähdetään parantamaan tämän alueen asemaa. Legacy Corporation perustettiin vuonna 1989. Sille annettiin tehtävä ja määräaika vuonna 2007 työ saatiin päätökseen. Mutta perustamisen jälkeen vuonna 1989 saatiin yhteisöllinen strategia yhdessä niiden yhteiskuntien kanssa, yhdyskuntien kanssa, jotka ovat lähellä sitä aluetta. Ja silloin haluttiin todella saada uutta elämää tälle alueelle. Seuraava kuva, pyydän. Erityistavoitteena ja tehtävänä oli huolehtia siitä, että alue voidaan saada uudelleen liikkeelle niin, että käytetään maata tehokkaasti, rakennuksia tehokkaasti, kehotetaan, tuetaan julkista ja yksityistä investointia. Luodaan kiinnostava ympäristö yrittäjille. Tämä oli tärkeää. Haluttiin saada hyvinvointia ihmisille, yrityksille ja tälle paikalle. Tämä kaikki integroitiin. Tässä kuvassa näette suurin piirtein Lagenside Corporationin vastuualueen. 150 hehtaaria suurin piirtein. Sitä laajennettiin noin kymmenen vuotta tämän aloitteen jälkeen. Tiedäkö? Alun perin lähestymistapa oli sellainen, että haluttiin ajatella infrastruktuuria, parantaa ympäristöä ja luoda ympäristö, jossa ihmiset haluavat tehdä työtä, investoida, olla. Ennen kaikkea haluttiin huolehtia siitä, että joen taso pysyy tasaisena, että ei ole vuoroveden vaikutusta eikä näitä mutaisia tulvia. Kävelyreittejä teitä joen varsille virkistyskäyttöön. Kehityksen osalta haluttiin erityisesti puhdistaa aluetta, jolla kaasulaitokset olivat toimineet, rakentaa teitä ja muuta. Tässä näette rakennelman, jota Euroopan aluekehitysrahasto rahoitti. Se oli erityisen vaikuttava. Meistä se on erityisen vaikuttava insinöörityön osoitus. Voitte katsoa Legendside nettisivulta, miten tämä toimii. Tässä mahdollistetaan myöskin se, että lohi, joka toivottavasti palaa tänne jokeen, voi nousta joen yläjuoksuun. Seuraava kuva. Tässä näkyy se, miten kehitellään tai rakennetaan noita kävelyteitä. Lähestymistapa, jota kehitettiin vuonna 1995, silloin ymmärrettiin, että pitää saada parempi linkki niiden yhteiskuntien välillä, jotka siellä toimivat työmarkkinoiden välillä – ja silloin luotiin uusi strategia. Haluttiin lisää elämää tälle alueelle. Vuonna 1997 kehittiin tällainen tapahtumastrategia. Ja näiden strategioiden kehityksen kautta haluttiin saada voimakkaammin mukaan useammat ihmiset tähän kumppanuuteen. Eli kaupungin valtuustot, monet julkiset tahot saatiin mukaan tähän yhteistyöhön. Seuraavasta kuvasta tässä on yhteenvetos aikaansaannoksista, mitä Längen on saanut aikaan 17 vuoden ajan. Noin miljardi investointeja. Yhden suhde viiteen. Eli yksi punta julkista rahoitusta on tuonut viisi puntaa yksityistä rahoitusta. Yli 14 000 työpaikkaa, paljon uutta toimistoalaa ja uusia rakennuksia myöskin asuntorakentamista. Tässä näette, miten lähellä asutaan Lakensaidin alueella. Tuossa keskiosalta nähdään keskeiset Lakensaidin hankkeet, mutta heti siinä vieressä nähdään The Markets, joka on hyvinkin sosiaalisesti hankalassa asemassa olevaa asuinaluetta – nyt on pyritty huolehtimaan koulutuksesta, parantamaan työn mahdollisuuksia Lägensaidin alueella. Ja näin voidaan tukea niitä alueita, jotka ovat lähellä. Toinen tärkeä asia, jotka saatiin aikaan EAKRn rahoituksen kanssa, on tämä uusi silta. Ja kuvan keskiosalta nähdään tuo rakennelma, jonka näitte aikaisemmin, ja kävelytiet, jotka ovat itäpuolella jokea. Yksi tärkeä asia oli se, että saatiin poistettua liikennettä kaupungin keskustasta, kuten näette, hyvin nopeasti. Muutama valokuva, joka, jotka toivottavasti osoittavat, miten hyvälaatuisesta työstä on voitu huolehtia. Tässä näette hyvin vaikuttavia asuinalueita siinä joen rannalla. Aina ei ollut kyse ainoastaan uusista rakennuksista, vaan tässä on korjattu vanhoja rakennuksia, jotta voitaisiin pitää yllä ilmapiiriä, joka ennen oli siellä tässä. Hieno kuva siitä, miltä alue saattaa näyttää yöllä. Muutama kuva vielä, että saisitte käsityksen siitä, miltä tämä alue nyt näyttää. Jos voisin nyt lyhyesti puhua siitä, mitkä ovat todella menestystekijöitä, niitä tekijöitä, jotka vaikuttivat siihen, että Lagansaid on ollut menestyksekäs. OECDn tuoden tutkimuksen mukaan myös kyse on menestyksestä. Nämä työt on arvioitu siellä hyvinkin myönteisesti. Tärkeää oli se, että on keskeinen suunnitelma, jossa kaikki osatekijät on nähty, tunnustettu. Tarvittiin poliittista poliittista johtajuutta. Ensimmäinen ministeri, joka oli tästä vastuussa, on lähtenyt ajamaan sitä, että saadaan paljon tukea tälle hankkeelle. Hyvin tiukka toiminta-ala, mitä ajettiin takaa. Saatiin mahdollisuus hankkia maata ja saada hyvinkin vaikutusvaltainen puheenjohtaja neuvostoon ja muihin hankkeisiin, se, että parannettiin infrastruktuuria, haluttiin yhteisöstrategia, se oli tärkeää. Rakennerahastot olivat tärkeitä, mikään ei olisi ollut mahdollista ilman aluekehitysrahastoa ja sos- sosiaalirahastoa. Lopuksi vielä kuvia ennen ja jälkeen. Jos palataan tuohon edelliseen kuvaan, tämä oli ennen. Näette kaiken tuon mudan ja sitten seuraavassa kuvassa näette nyt joen, joka on selkeästi muuttunut. Varmasti voit olla samaa mieltä siitä, että nyt näyttää paremmalta. Toinen ennen ja jälkeen kuva vielä. Seuraava kuva pyydän. Tässä oli tämä ränsistyneisyys, josta puhuin aikaisemmin. Vaari on edelleen paikallaan, mutta sitä on parannettu merkittävästi yksityisen rahoituksen kautta. Suosittelisin todella, että tuossa baarissa käytte, jos Belfastiin matkustatte. Lopuksi puheenjohtaja Wagenside lähti liikkeelle ja saatiin, työ saatiin päätöksen vuonna 2007. Näin luettiin fyysinen ympäristö ja ilmapiiri, jossa saatiin yksityistä pääomaa sinne. Tämä oli hyvin turbulentia aika lähihistoriassamme, mutta jos ajatellaan parannuksia, niin Lagansaid on osittanut mikä on mahdollista Belfastissa ja Pohjois-Irlannissa kaiken kaikkiaan. Tästä voi olla symboli paremmasta tulevaisuudesta, hyvinvoinnista, josta voimme kaikki nauttia nyt. Lakansaid on muuttanut kaupungin kasvua paljon on tehtävä edelleen, koska työttömyys on korkealla tasolla, talouden kasvu on tyrehtynyt. Mutta kumppanuus ja integroitu lähestymistapa, joka Lakansaidissa otettiin käyttöön, tulee varmasti olemaan tulevaisuudessakin tärkeässä roolissa, kun Belfastin kaupunkia rakennetaan. Kiitoksia. Meillä on nyt puoli tuntia keskusteluun. Meillä on myös komission edustaja paikalla, herra Viskus, joka vastaa kaupunki urban ohjelmista ja alueellisesta koheesiosta. Jos teillä on keskusteluun kysymyksiä heille, niin sekin on mahdollista. Karima Deli, ensimmäinen puhuja. Merci, Madame la Présidente. Kiitos rouva puheenjohtaja, herra Flasek. Kiitos paljon näistä, tästä hienosta esityksestä. Näistä kaikista sukeutuu se, että jos me haluamme välttää näiden sektorikohtaistumisen vaaratekijät, ja jos me haluamme nimenomaan suosia poliitikkojen integrointia sosiaalipolitiikan mielessä. Meidän täytyy tänä päivänä lähteä liikkeelle kaupungeista, koska ne ovat todella etuoikeutettuja, kun puhumme tästä integroitusta lähestymistavasta. Puhutaanpa sitten vaikka liikenteestä tai energiasta tai ilmastosta tai köyhyydenvastaisesta taistelusta. Nämä paikalliset ja alueelliset kokonaisuudet, yhteisöt ovat ensimmäisinä toteuttamassa näitä. Mehän näemme, että nämä hankkeet, nämä konkreettiset toimenpiteet näistä integroidusta lähestymistavasta, kohesiopolitiikat ovat sen laatuisia, että ne ovat niiden pitää toimia kaupunkien kanssa, eikä vain kaupunkien varten. Eli silloin se on hyvä integroitumista. Minä haluan auttaa teitä, herra Flasek, tämän tulevaisuutta ajatellen. Olen sitä mieltä, että pitäisi katsoa vähän paremmin näitä uusia haasteita. Ja kaupunkien pitäisi sitoutua vähän tiukemmin. Puhun tässä ennen kaikkea ilmastonmuutoksesta. Me kaupungeissahan keskeiset tekijät kestävälle kehitykselle ovat nimenomaan nämä ilmastoon liittyvät kysymykset. Ja kaupunkien kanssa tullaan taistelemaan ilmastonmuutosta vastaan. Tehän puhutte äsken, että puolet, eli väestöstä Euroopassa asuu kaupungeissa taajamissa. Eli kolme neljäsosaa päästöistä tulee tai muodostuvat kaupungeista, eli ja kulutus myös, energian kulutus myös keskittyy kaupunkeihin. Minun, minä sanon, että ilmastotaistelua tullaan käytämään kaupungeissa, kaupunkien kanssa. Keskeinen kysymys on tässä on hallinnointi. Tänä päivänä pitää vahvistaa paikallisen alueviranomaisten ja yhteisön roolia, kun lähdetään toteuttamaan kohesiopolitiikkaa. Meillähän on tässä jo useita työvälineitä käytössämme. Esimerkiksi Urban ohjelma, Kyllä sieltä voi nähdä, että vaikutukset ovat myönteisiä, koska on onnistuttu korostamaan sitä suhdetta, joka vallitsee kaikkien paikallistoimijoiden kesken ja välillä. Ne ovat seuranneet ja toteuttaneet ohjelmia. Ja, mikä, ja sitten tämä kaupunginjohtajien yhteisesti allekirjoittama sopimus. Me todella keskitämme tässä äh, ja pyrimme kytkemään kaikki toimijat ja tekijät tähän hankkeeseen. Minä luin teidän äsken tänne jaetun asiakirjan indikaattoreista. Meidän pitää olla valppaita, kollegat. Minä tulen kaupungista Pariisin pohjoispuolelta. Äh, Pariisi on sen äh, sydän, mutta tällä alueella on hyvin vahva BKT, mutta siellä on hyvin paljon sosiaalista eriarvoisuutta. Tämä täytyy ottaa huomioon kohesiopolitiikassa. Ja mm, haluaisinkin korostaa sitä, että tänä päivänä kun katsotaan rahastoja, pitäisi investoida siihen, mitä kutsutaan tekniseksi avuksi. Meille on sanottu, että pitää vahvistaa Jessica, pitää vahvistaa Euroopan kehityspankin roolia, mutta meidän täytyy myös kehittää tätä rahoitusinsinööriyttä. Ja mitä jos ajatellaan energiaa, minä voin antaa teille siitä yhden ajatuksen. Mielestäni se on hyvä idea, jota, komis, jota tämän, alu, tämän valiokunnan pitäisi kehitellä. Urban ja energia. Se olisi hyvä se olisi meidän ajatuksemme ja näin pitäisi toimia. Ja hallinnollisin termein puhuttuna ja ra- rahastollisesti, täällä on puhuttu Euroopan alueen kehitysrahastoista, mutta vain 21 prosenttia tästä rahastosta on käytetty. Minä haluan tiedä, tietää, mitkä ovat ne välineet, joita ryhdytään käyttämään jotta kaikki jäsenvaltiot käyttäisivät näitä rahastoja erityisesti energiatehokkuuden parantamiseksi rakennuspolitiikassa. Kone on lähtenyt liikkeelle. Meidän täytyy muistaa energiakysymyksen haavoittuvuus ja väliaikaisuus ja niiden vahva keskittyminen kaupunkeihin. Miten rakennetaan tai valmistetaan uusia työvälineitä? Jos me tukeudumme hyvin työvälineisiin, jotka lähtevät lähettävät tämän uuden hankkeen hyvin liikkeelle, niin silloin me voimme todella olla tyytyväisiä Raflasakin kanssa. Seven colleagues Kiitoksia. Meillä on vielä seitsemän kollegaa täällä listalla, joten toivon, että puhutte nopeasti. Peter Simon. Kiitoksia, puheenjohtaja. Minä haluaisin eh, onnitella tästä tavoitteesta, mitä Hollannissa on aikaan saatu. Saksassa tämä ei olisi ollut mahdollista. Ja se, että Saksa on jakautunut osavaltioihin, joita eh, hyvin tarkasti hallinnoidaan, niin te, niillähän on omia erityisintressejä ja usein ohitetaan sitten ne tarpeet, mitä on eh, tällaisille toimiville alueille. Mitä näihin alavaltuuskuntiin tulee, niin meidän täytyy saada tällaisia funktionaalisia alueita ja funktionaaliset eh, työmarkkinat, eh, teollisuudelle hyviä ympäristöjä, kun rakennemuutoksen kourissa ollaan ja, ja pitää miettiä, minkälainen taloudellinen tilanne jatkossa on. No missä sitten rajat menevät, koska se tulee liian kalliiksi? Olen ollut mukana näissä muun muassa eh, eh, urban asioissa 20 000 eh, budjetissa vähemmän rahaa ja sitten taas päinvastoin, mikä on sitten tarpeeksi suurta funktionaaliselle alueelle. Täytyy myöskin sellaisia suurempia yksiköitä, aivan kuten Hollannissa nyt on tehty, ja katsotaan, minkälaisia toiminnallisia tavoitteita tarvitaan ja, ja mitä sitten tulee kumppanuuteen, josta myöskin puhuitte. On hyvin tärkeää, että toimitaan siten, että on todellista kumppanuutta ja operatiivisia ohjelmia. Siis Saksassa on hyvin vaikea saada tällaisia ohjelmia toiminamaan ja täytäntöön pantua. Ja siksi usein nämä menevät ohi ja sitten kysytään, miksi yhteisrahoitusta ei ole. Mutta jos tavoitteita ei tiedetä ja tarpeita, niin hyvin tärkeää tässä olisi, että, on, että paikallistaso sitoutuu tähän ilman, että asioista tehdään liian muodollisia, liian vaikeita. aluekehitysrahaston kontekstissa, niin täytyy miettiä sitä, kuinka tämä paikallistaso otetaan mukaan. Meillä täytyy olla tietyt kriteerit ja sellaiset, että niiden täyttyminen voidaan todistaa. Jos on kaksi tasoa, kuten Saksassa, osavaltiot täytyy saada, saada sitten vahvistus aluetasolta, että kyllä nämä kriteerit on täytetty, eli kaikki on hoidettu. Tällä tavalla osallistutaan projekteihin eikä sitten tule mitään liikaa byrokratiaa. Sitten integroitu suunnitelma. Täällä on sellaisia kysymyksiä esitetty, jotka ovat nimenomaan tässä kohdassa relevantteja. Olen näitä samoja miettinyt. Integroitu suunnittelu. Siihen liittyy kysymys, että tarvitsemmeko yhteisiä pelisääntöjä. Ja miten eh, integroidut suunnitelmat sitten pannaan jäsenvaltioissa täytäntöön minä usein vain huomaan, että Saksan kohdalla tämä ei sovi. Me haluamme lisää sitovuutta ja jos me haluamme tällaisen yhteisen lähestymistavan, niin silloin täytyy olla hyvin selkeät pelisäännöt. Thank you, Herr Simon. Kiitoksia jälleen kerran. No, aikaa tässä on kuitenkin liian vähän. Jan Albrecht. Yes, I have a very short question to... Uh... No niin, ihan lyhyt kysymys molemmille kysy- puhujille. Me kohtamme uusia ratkaisuja. Meillä on kokemusta menneisyydestä, kun keskustellaan tästä delegoinnista, niin aina voidaan pohtia sitä, mikä on parempi. Onko parempi saada ohjelma kaupungeille, kaupunkiryhmälle tai yhdelle kaupungille, tai onko parempi saada operaatio operatiivinen ohjelma alueelle tai suuremmalle alueelle ja sitten delegoitaisiin siitä kaupungille. Kokemuksen pohjalta mikä on nyt parempi asia, että operatiivinen ohjelma annetaan kaupungille vai että se delegoidaan edelleen? Eh, innanzitutto vorrei esprimere un apprezzamento per le due comunicazioni e le due minä haluaisin ensinnäkin sanoa, kuinka paljon arvostan näitä kahta hienoa esitystä, jotka vastikään kuulin. Sehän on jatkumoa sille, mitä on jo puhuttu kaupunkialueista. Tämä keskustelu on ihan perustavanlaatuista, kun ajattelemme kohesiopolitiikkaa ja sen toteutumista. Kohesiopolitiikka tulevina vuosina kun se joutuu keskustelun kohteeksi ja kun me tarkastelemme sitä rahoitusnäkymien puitteissa, niin kyllä se tulee kokemaan läpikäymään suuria muutoksia. Ja siihen liittyvät kaupunkihaasteet ensimmäisinä, ensimmäisinä ihan lähivuosien aikana. Jos me haluamme olla konkreettisempia ja uskottavampia, kun me ajattelemme sitten myös toisaalta politiikkaa 2020, niin tällä politiikalla tulee olemaan konkreettiset sovellukset joissakin prosesseissa, jotka liittyvät Euroopan kaupunkeihin, joissa on 80-85 prosenttia Euroopan EUn asukkaista, jotka, joilla on noin 60, 70, 75 prosenttia BKTstä. Eli näinä tulevina vuosina Euroopalla on kovat haasteet edessään ainakin näiden kuultujen esitysten perusteella. Nehän perustuvat ihan koettuihin kokemuksiin. Meidän pitää päästä hyvään yhteistyöhön, jotta voimme hahmotella lähiviikkoina tulevan työmme. Ja meidän täytyy myös ottaa esille suuret kysymykset, joista ensimmäinen on se, että miten me voimme juridisesti muuttaa näitä toimintasääntöjä yksi keskeinen ehtohan on se, jos me haluamme antaa uskottavuutta tälle politiikalle. Esimerkiksi jos puhutaan kattavasta subventiosta, kokonaisvaltaisesta tuesta. Sehän oli kyseessä näiden kolmen kaupungin kohdalla, jotka liittyvät yhteen, mutta ovatko nämä luotot mahdollisia muissa tilanteissa, muissa olosuhteissa? Ja, tai voidaanko, voidaanko tätä kuviota siirtää toiseen todellisuuteen. Meidän täytyy todella miettiä tätä tarkasti. Mikä, mu, mikä on tärkeää, on ha, alueellinen järjestelmä ja sen hyvä toimivuus kyseisellä alueella. Toisekseen toinen suuri kysymys, johon meidän täytyy paneutua, on seuraava kun me käynnistämme jonkun mm, kaupunkiohjelman, jossa uudellaan luokitellaan tai uudellaan arvioidaan kaupunkiin liittyviä aspekteja, silloin on kysymys kansallisista varoista, jotka eivät aina riitä, eivätkä aina EUn varatkaan riitä. Eli silloin täytyy ottaa kyseeseen ja esille yksityiset varat. Tässä on kuitenkin vaaratekijöitä. Mehän olemme jo sen nähneet viime vuosien aikana. Se tuo mukanaan taas uutta rahoitus- ja kiinteistökeinottelua. keinottelua joka silloin kun lähdetään uudestaan luomaan kaupunkikuvaa ja kaupunkien laatuluokituksia, meidän pitää löytää läpi hyviä ratkaisuja, joissa käytetään hyvin sekä julkisia että yksityisiä varoja, jos me haluamme harjoittaa hyvää kattavaa laajaa kohesiopolitiikkaa, josta me myös tänä päivänä keskustelemme. Me voimme keskustella tästä paljon peripohjaisemminkin ja minä haluan vielä kerran kiittää näistä loistavista esityksistä ja voi, olemme, haluamme kukin antaa oman panoksemme tähän. Ähm, Josif Matula. Kiitos, Josif Matula. Mulțumesc, aș dori să adresez o întrebare scurtă, ținând cont și de timp. Minä haluaisin tehdä hyvin, esittää yhden lyhyen kysymyksen, koska meillä on hyvin vähän aikaa jäljellä. Olen erittäin iloinen, kun kuuntelin näitä esityksiä. On ihan itsestään selvää, että kun puhutaan kohesiopolitiikasta, niin silloinhan pääoma keskittyy suurin kaupunkeihin ja näihin keskisuurin kaupunkeihin. Siellähän meillä on taloudellisen kehityksen moottorit toiminnassa. Kysymys on, mikä on teidän näkemyksenne pienten kaupunkien roolista ja hyvin, hyvin pienten kaupunkien roolista tulevaisuudessa kohesiopolitiikassa. Nimenomaan, ettei mm, pahennettaisi tilannetta ja eroavaisuuksia pienten ja suurten, pienten ja suurten kaupunkien välillä. The clock, please. seré muy breve, presidenta. Simplemente... Ihan lyhyesti, rouva puheenjohtaja. Mikä on kansalaisyhteiskunnan osuus näihin hankkeihin, kun tässä nyt, mitä näitä, mit, on keskeistä, että me muistamme tämän. Ja edustaja Lasak, kaikki nämä hankkeet, kaikki, siihen pitää ajatella myös kulttuuriset ja sosiaaliset piirteet integroituna. Me pitää ottaa huomioon humaani, inhimilliset tekijät, mitkä myös liittyvät kaupunkien kehittymiseen. Also a minute eh, for myself. Niin, minuutti itselleni olenkin viimeinen kysyjä. Sen jälkeen ehkä komissio ja asiantuntijat ja esittelijä voivat puhua vielä. Mitä me olemme nyt vierailtamme kuulleet, niin tässä oli itse asiassa kysymyksessä hyvät käytännöt. Van Risteroi kysyi, että miten näitä voidaan sitten Euroopassa soveltaa. Me kaikki tiedämme, että tiedämme, kuinka paljon rahaa budjetissa on. Ja kansallisissa budjeteissa me tiedämme, että meillä koskaan ole tarpeeksi rahaa näille kaupunkialueille. Mutta molemmat puhujat puhuivat esimerkiksi Jessikan eh, käytöstä ja Pohjois-Irlannissakin tämä eh, julkisen rahoituksen suhde oli aika suuri, mikä houkuttelee yksityistä rahoitusta. Kun ajattelemme seuraavaa ohjelmaa, Urban ohjelmaa, niin voitaisiinko siinäkin syytä miettiä, minkälaisia rahavaroja meillä on. Ja juuri tämä eh, vipuvaikutus, joka sillä julkisella rahoituksella on. No annan nyt puheenvuoron komissiolle ja sitten vielä muille, jos, jos haluatte puhua. Question from Mr. Albright. So... Niin, konkreettinen kysymys. Minulle osoitettiin ensin, onko aina joka rakenne, joka on parempi, mitä oli delegointi, edelleen delegointi tai kaupunkivaihtoehto. Tämä on hankala kysymys, mutta tulevaisuutta ajatellen – tulevaisuudessa ei ole samoja haasteita kuin ensin, kun ajatellaan ensimmäisiä kaupunkien ongelmia, sosiaalisia talousongelmia tietyillä alueilla kaupungeissa. Niihin piti puuttua ensin keittelyssä. Ja nyt tulevaisuutta ajatellen paljon enemmän on kyse kysymyksistä ja haasteista, jotka liittyvät ilmastokysymysten sisällyttämiseen, taloudellisten kysymysten myös kaupunkien kannalta. Tältä kannalta voidaan sanoa, että aina on tarpeen delegoida jollain tapaa edelleen kaupungeille, koska tämä on mielestäni sama ainoa tapa tuntea, että nämä integroidut ongelmat ovat omia. Jossain kaupunki urban ohjelmissa voisin sanoa, että voisin ajatella – että pyrkitään, pyritään käyttämään myöskin monitasoisen hallinnon lähestymistapaa. Jokaisella tasolla on nähtävä tämän päivän haasteet. Ilmasto ja energia ovat hankalammin ratkaistavissa kaupunkitasolla, joten ehkä olisi hyvä ajatella monitahoista hallintoa. Ehkä kollegollani on toinen kanta. Thank you, uh, Madam Chair. Um... Kiitos kysymys, joka kuului, että miten me miten olisi tällaiset operatiiviset ohjelmat, jotka kohdistuisivat nimenomaan kaupunkeihin? Se, että jonkun tyyppinen rakennerahasto – järjestelmä valitaan, niin se on kansallinen päätös. Rakennerahastovarat ovat tarpeeksi joustavia, jotta niitä voidaan soveltaa ohjelmiin, mikäli ohjelmat ovat itsessään tarpeeksi joustavia. Kuljetus, työllisyys, ympäristöhankkeet, Monet niistä olisivat olleet kaupungin ulkopuolella. Mutta se, että jos määritellään joku alue operatiiviseksi alueeksi, niin silloin rajoitetaan sitä, miten kaupungit voisivat niistä hyötyä myös pienelle alueelle erityisesti. Haluaako komission edustaja sanoa jotain? Uh, thank you, Madam Chair. Uh, Kiitos puheenjohtaja. Me olemme kuunnelleet erittäin tarkkaan täällä näitä esityksiä ja edustaja Vlasakin muotoilemia kysymyksiä. Komissio seuraa suurella mielenkiinnolla. Tiedätte hyvin, että komission jäsenhan, kuten herra Lewandowski mainitsi, mielellään haluaisi kiinnittää paljon huomiota kaupunkikysymyksiin. Hän on itse Viinin kaupungista ja haluaisi vahvistaa kohesiopolitiikan kaupunkiulottuvuutta. Nyt on arviointi Urban aloitteesta ja se selkeästi osoitti, että integroitu lähestymistapa suunnitteluun on hyvä. Tämä tarkoittaa sitä, että nyt tämä ajatus on selkeästi nähty ja siitä on tullut Leipzigin peruskirjassa tärkeä johtolanka. Sitä on tuettu myös muissa julkilausumissa. Lissabonin sopimus on nyt voimassa – ja näin aluepaikallisviranomaiset saavat merkittävämmän roolin, kun kaupunkipolitiikkaa kehitellään. Me suhtaudumme tähän vakavasti ja näemme, että kaupunkien roolia on vahvistettava, kun puhutaan tulevaisuuden operationaalisista ohjelmista. Emme halua, että kaupungit näin kilpailevat alueiden kanssa tai kansallisten viranomaisten kanssa, vaan nyt halutaan käyttää hyödykseen se potentiaali, jota alueelta löytyy. Koesiopolitiikan kokemusten perusteella. Kyse on nyt EUn tärkeistä tavoitteista. Emmekä voi jättää käyttämättä jokaisen alueen potentiaalia. Siihen meillä ei ole varaa. Urban aloitteiden kautta olemme nähneet, miten paljon mahdollisuuksia on. Arvioinnin yhteydessä ihmiset sanoivat, että kaiken tärkeimmät taat eivät ole tämän yhteisöhankkeen kautta Urban ohjelmassa, mutta ohjelman täytäntöönpano tarkoitti sitä, että kumppanit otettiin laajalti mukaan. Ja Eurooppa 2020 strategia jälleen kerran vaatii osallistavaa kasvua niin, että annetaan jokaisella tasolla lisää mahdollisuuksia kansalaisille. Ja integroitu lähestymistapa tässä yhteydessä on paras mahdollisuus toteuttaa tätä Eurooppa 2020 tavoitetta. Me emme halua tukea Orban aloitteita vain siksi, että kaupungit ovat suuria, siellä asuvat monet ihmiset, vaan me näemme tässä mahdollisuuksia Euroopalle vastata haasteisiin kaupungit voivat tässä auttaa. Täällä kysyttiin pienten ja keskisuurten kaupunkien roolista. Alueellisen kohesion osalta ymmärrämme, että on laadittava strategioita alueiden osalta, joilla on pieniä ja keskisuuria – kaupunkia. Silloin tarvitaan suuremman alueen strategia, josta voidaan sopia tällä kyseisellä alueella. Puheenjohtaja kysyi Jessica ja rajoitusvälineiden roolista. Tällä hetkellä komissio pohtii sitä, miten rahoitusvälineitä voidaan vahvistaa, tällaisia, jotka ovat muita kuin apurahoja. Pitkän alkuvaiheen jälkeen nyt näemme lisävauhtia Jessikan käytössä 1,5 miljardia euroa tällä hetkellä jo vuoden loppuun mennessä. 2 miljardia euroa luultavasti. Nyt pohditaan sitä, miten välinettä voitaisiin paremmin käyttää. Asetuksen mm, asetus parantaa mahdollisuuksia käyttää näitä välineitä myös energiakysymysten hoitamiseen. Lopulta toivon, että Euroopan parlamentti tulevaisuudessa tukee työtämme, kun kehitellään kohesiopolitiikan tulevaisuutta. Ja huolehditaan siitä, että kaupunkialueella on merkittävä rooli tässä yhteydessä. Kiitos. Kiitoksia. Osef Vlasek vielä lopuksi. Madam Chair. Ehm, Puheenjohtaja. Dovolením reagoval na eh, pár těch poznámek, které tady zazněly. Děkuji velmi všem. Kiitoksia. Minä haluaisin reagoida vähän tähän, mitä olemme kuulleet täällä tänään. Kiitän kaikkia niitä, jotka osallistuivat keskusteluun, mutta haluaisin vielä korostaa eräiden kysymysten kohdalla sitä, että meidän täytyy keskustella – me puhimme Jessica-rahoitusvälineestä. Meidän täytyy kuitenkin vertailla sitä, että mikä prosenttiosuus näistä, näistä varoista voidaan Jessikan kautta investoida, jotta kaupungit voivat rahoittaa hankkeitaan. Tsekin tasavallassa me olemme analy- analysoineet eh, 620 kaupunkialuetta. Ja tuloksena tästä analyysistä on, että 10, 50 eh, prosenttia näistä kaupunkien budjeteista voidaan rahoittaa Jessikan kautta. Me olemme nähneet sellaisiakin esimerkkejä hankkeista, Eh, kuinka tärkeä, mitkä ovat ne asiat, että saamme yksityisen sektorin osallistumaan rahoitukseen. Erityisesti tulevaisuudessa tämä on hyvin tärkeä rahalähde, mitä meidän täytyy käyttää hyväksemme. Kansallisten yhdistysten rooli, jotka neuvottelevat näistä ehdoista, Hyvä esimerkki tästä on Alankomaat. Kaupungit ja kaupunkialueet eivät voi yksin neuvotella hyviä edellytyksiä ja olosuhteita, ehtoja. Sillä tavalla täytyy tätä neuvotteluvahvuutta vahvistaa niin, että hallitukset ovat siinä mukana. Täällä Rova Deli viittasi siihen, minkälaisia ilmastohaasteita meillä on edessämme. Tietenkin muitakin aiheita on ilmastoon liittyen tai muihinkin liittyviä, kuten pöly, vihreät alueet, kaupunkiliikenne. Ja kaikilla, kaikilla näillä asioilla on vaikutus myös ilmastoin, ilmastoon ja, ja energian säästöön. Sitten sosiaaliset erot, niin se, nekin ovat asia, johon täytyy tässä integroidussa lähestymistavassa ottaa kantaa. Energian saatavuus ei pelkästään, pelkästään sähkö, vaan myöskin lämmitys ja sähkö molemmat siis on otettava huomioon. Meidän täytyy tietää, missä rajat ovat. Nimittäin tietyn rajan jälkeen tällainen delegointi ei enää ole mahdollista. Enkä tiedä, voiko tällaisia ra- tiukkoja rajoja asettaa. Meillä nimittäin pienissä kaupungeissa voi olla asiantuntijoita, jotka voivat valmistella hallinnollisia hankkeita ja käyttää rahaa. Mutta ehkä noin sadan tuhannen kaupungeista kuitenkin pitäisi pääsääntöisesti olla kysymys. Sitten kumppanuudet ja kestävyys ja hyödyllisyys sen suhteen, että investointi maksaa itse, ta, itsensä takaisin. Jokaiselle hankkeelle pitää asettaa kriteerit. Jokaisen hankkeen pitää olla kestävä ja niistä pitää olla tietyn tyyppistä tuloa jotta se raha, joka niihin investoidaan, eh, on hyödyllisesti käytetty. Ja tämä täytyy myöskin todistaa. Jotkut mainitsivat täällä yksityisen rahan ja rahoituksen. Olen aivan samaa mieltä, yksityisen eh, sektorin pitää olla mukana. Herra Matula puhui pienistä kaupungeista. En halua, että me unohdamme niitä Pelkään kuitenkin, että sellaisia asioita täytyy miettiä, kuten ihmiset, jotka menevät pienemmistä kaupungeista töihin isompaan, tai opiskelijat, jotka liikkuvat samalla tavalla, niin meidän täytyy keskittyä näihin laajempiin alueisiin. On aivan luonnollista, että suuret kaupungit houkuttelevat ihmisiä pienemmistä yksiköistä. Sitten kansalaisyhteiskunta. On aivan selvää, että kansalaisyhteiskunnan kanssa pitää käydä keskusteluja kaupunkitasolla, paikallisella tasolla. On paljon asioita, joiden, joiden neuvottelut hoidetaan paikallistasolla. Rove Hybner puhui Jessikasta siinä mielessä, kuinka sitä voidaan käyttää eteenpäin viemiseen. Minun mielestäni näiden instrumenttien käyttäminen jatkossa lisääntyy ja pitää selvittää nämä periaatteet. Me olemme tehneet omat analyysimme ja meidän on myönnettävä, että pienemmät kaupungit, niillä ei välttämättä ole tätä osaamista, kuinka Jessikaa käytetään. Meidän täytyy lisätä näiden tahojen kykyä käyttää välineitä. Minä haluan mielelläni ottaa vastaan teidän kommenttejani, jotta voimme sitten keskustella tulevasta asiakirjasta enemmän. Kiitoksia. Tämä toivon mukaan oli teillekin hyödyllinen ajatustenvaihto eh, teidän lausuntoanne varten tai mietintöönne varten ja myöskin varjoesittelijöille. Minä kiitän kollegoja, jotka tulivat Irlannista ja, ja Alankomaista tänne joukkoon. Me kiitän myöskin komissiota. Ja tässä vaiheessa me päätämme tämän kokouksen. Huomenna aloitamme kello yhdeksän äänestyksillä. Toivon, että lähdette salista mahdollisimman ripeästi, koska meillä on koordinaattoreiden kokous, joka alkaa. Koordinaattorit, olkaa ystävällisiä, jääkää tänne kokoussaliin.